Bien, si les principaux protagonistes sont là. Hyvää päivää. Jos nyt tärkeimmät henkilöt ovat paikalla, voimme jatkaa töitämme. Kaikki varmaankin ymmärsivät koordinaattoreihin liittyen, että koordinaattorit eivät ole paikalla. Ja nyt siirrymme työhön, joka koskee päästönormien asentamista kuljettamista erityisesti kevyillä hyötyajoneuvoilla. Ja kuuntelemme nyt hyvin suurella mielenkiinnolla mm, meidän esittelijämme Kristine Rövodalon Bonfuota. Suurella mielenkiinnolla, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja tämä lausunto, joka on tänään esitelty, seuraa valiokunnan linjaa ja samaan aikaan vahvistaa niitä tavoitteita, joita meillä on ollut. Bonusmaljusperiaatetta meidän täytyy purkaa säädöksistä sellaiset äh, raskaampia neuvoja koskevat seikat, jotka monimutkaistavat kenttää. Me tarvitsemme enemmän nollapäästöisiä ajoneuvoja, ja jotta Euroopan teollisuuden olisi mahdollista säilyä kilpailukykyisenä. Meidän täytyy toimia, sillä muutoin aasialaiset valtaavat uusilla ajoneuvoilla markkinat eh, tulevaisuudessa. Meillä täytyy olla myöskin vahvempia päästötestejä todellisissa ajo-olosuhteissa tehtyä niin kutsuttuja RDE-testejä, joiden täytyy olla uusi normi. Tällä hetkellä päästöjen laskujärjestelmä ei ole täysin tyydyttävä, että meidän täytyy löytää koko ajoneuvon elinkaarta koskeva päästöjen laskujärjestelmä on täysin mahdotonta. olla asettamatta rajaa 2025, sillä muutoin meillä ei ole mitään uusia äm, hiilidioksiditavoitteita vuosien 2001-2030 välillä. Tätä ei voida edes kuvitella nykyisessä ilmastotilanteessa. Tämä vaatii luonnollisesti hyvin suurta muutosta teollisuuden mitä me ei tule olemaan helppoa, se tulee vaatimaan aikaa ja siitä syystä me haluamme valmistella lähestymistapaa, jotta tämä lainsäädäntö toimisi. Sen täytyy olla johta, johdonmukaisuutta johdonmukaista vaihtoehtoisten polttoaineiden lainsäädäntöä lainsäädäntöön verraten. Meidän tulee myöskin aloittaa globaali työ, tukityö työntekijöille, sillä makrotalouden ähm, vaikutusten arviointi äh, käsittelee uutta liikuvuutta, mutta tilanne tulee olemaan vaikea tehtaissa. Tämä uusi liikkuvuus on jo täällä ja Euroopan täytyy Siis katsoa eteenpäin, olla proaktiivinen ja olla jättämättä ketään sivuun. Meidän täytyy puolustaa maailmanlaajuista teollista kilpailukykyämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt mielenkiinnolla kuuntelisin varjoesittelijöitä. Kiitoksia. Olipa tiivis, hieno puheenvuoro. Ensin herra Salini EPPstä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie. La... Kiitoksia. Minulla on ilo olla esittelijänä EPPltä tässä asiassa sekä Itressä että Tranissa. Ja täytyy sanoa, että Täällä on monia eri elementtejä, joiden suhteen meidän täytyy löytää yhteisymmärrystä, ehm, lähtökohta ei ole aivan sama aina ollut kuin esittelijällä. Kuitenkin meidän täytyy ottaa huomioon ITREn keskustelu, todeta, että esittelijän ehdotuksessa on rauhoittavia elementtejä ennen kuin meidän kautta kannalta me voimme teknologianeutraaliutta käsitellä oikein. Mielestäni meidän täytyisi käyttää todellisia kriteerejä, todellisia teknologian neutraaliuskriteerejä ja korjauskerrointa, joka ottaa huomioon sen panostuksen, jota myöskin vaihtoehtoiset polttoaineet voivat tuoda mukaan, jos otamme Pariisin yleiset periaatteet huomioon ja komission tähän liittyvän kannan. Mitä sitten tulee sitä vastoin tavoitteisiin, tähän puolivälit tavoitteeseen, että meillä olisi vuonna 2025 mennessä 15 prosenttia ja 30 prosenttia, kuten esittelijä totesi, vuoteen 2020 mennessä. Tämä on mielestäni hiukan liian korkea. Ja meidän pitäisi keskustella siitä riskistä, joka voi tässä piillä. Me saatamme järjestelmässä luoda ongelmia, jotka luovat myöskin teollisuuteen vääristymiä. Ja tässä tuloksena olisi se, että me poistaisimme mahdollisuuden turvautua Pariisin tavoitteisiin. Kuten 2017 syksyllä diesel henkilöautojen hankinta on laskenut 4 prosentilla, mutta bensiiniajoneuvojen hankinta 4 prosentilla noussut. Eli muutosprosessi myöskin erityisesti se, mitä pyrimme tässä tavoittamaan, mikä on hyvin perusteltua, täytyy tehtyä hyvin johdonmukaisella tavalla, sillä se, että me tuhoaisimme teollisen järjestelmän sellaisten tavoitteiden alttarille, joita emme tavoita, ei palvele kansalaisyhteiskuntaa. Meidän täytyy poliittisten päättäjien täytyy taata kansalaisille todelliset tulokset, ne, jotka on määritelty Pariisissa. Ja tämän lisäksi, jos ajattelette kaikkia pieniä teollisuustoimittajia autoteollisuudessa, joiden pitäisi muutamassa vuodessa valmistautua siihen, että heidän tuotteensa ovat täysin markkinoilta ulkona. Eihän tämä ole mahdollista. Eivät kuluttajat hyväksy tällaisia provokaatioita. Ihmiset haluavat edullisemman ajoneuvon. Meidän täytyy siis tässä kuvassa taata tasapaino ja johdonmukaisuus. Ja epäilemättä komission ehdottoma lähtökohta on hyvä. Meidän tulee ajaa omia tavoitteitamme mahdollisimman hyvin ja pohtia kaikkien parhainta mahdollista tulosta kestävällä johdonmukaisella tavalla. E Sitten ECRstä herra Tosnovski. Hmm, děkuji, pane předsedo. Já bych v prvé řadě také chtěl jako kolega... Kiitos. Minäkin haluaisin sanoa, että esittelijän lähestymistapa on kovin realistinen, rakentava, positiivinen. Pidän siitä kovasti. Ja tässä pitää todellakin olla varovaisia, jos ajatellaan, miten paljon painostetaan teollisuutta ja miten paljon painotta tulee taloudelle. Tietysti kriteereissä täytyy olla tiukka ja joitakin niistä tiukentaa. Komission ehdotuksesta hiilidioksista, niin esittelijän ehdotuksesta voidaan keskustella hyvänä pohjana jatkotoimille. Varmaankin löydämme hyvän kompromissiratkaisun. Olen kovastikin samaa mieltä esittelijän kanssa teknologisesta neutraaliudesta, se täytyy taata. Ei ole koskaan käynyt niin, että jos poliitikot äh, määräilevät teknologian suuntaa liikaa, että sillä olisi, on aina ollut drastisia vaikutuksia. Sen vuoksi teknologian neutraaliuden täytyy pysyä voimassa vaikka saattaisimme sinänsä pitää jotakin järjestelmiä parempina kuin toisia. Tietysti meillä on maakaasu ja vety, polttoaineena muita vaihtoehtoja. Mutta emme silti tiedä ihan tarkkaan, mihin suuntaan maailma menee. Ehkäpä tulee uusia innovatiivisia ratkaisuja näköpiiriin voidaan saada aikaan akkuteknologiassa esimerkiksi läpimurtoja. Se voisi muuttaa peliä, pelin säännöt. No, sitten virasto, jonka pitäisi valvoa. Se on toinen asia, mistä pitäisi, mihin pitäisi suhtautua varovasti jotta liiallista hallintorasitetta voidaan välttää koko prosessin aikana. Eli kaiken kaikkiaan pidän ehdotuksesta kovasti. Se näyttää järkevältä, realistiselta. Ja joitakin jäljellä olevia asioita varmaan sitten voidaan käsitellä tarkistusten avulla. Mutta kaiken kaikkiaan mietintö on oikein hyvä ja haluan kiittää esittelijää. Merci. Kiitoksia, herra Tosinowski. Sitten Aldesta, edustaja Rados. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Kiitoksia, puheenjohtaja. koska tieliikenne edustaa 22 prosenttia hiilidioksidipäästöistä ja 90-luvulta lähtien tämä määrä on vain kasvanut. Kevyet hyötyajoneuvot ja henkilöautot ovat vastuussa 73 prosentista. Siksi tämä osoittaa direktiivin merkityksen. Ja tässä kaikki näyttö tukee tätä yleistä logiikkaa. Kuitenkin mitä tulee jäsenvaltioiden suurempaan velvollisuuteen vastuuseen antaa luotettavia tilastotietoja ja tietoja varsinaista päästöistä eikä vain laboratori- laboratorioolosuhteissa tapahtumista päästöistä ja tuen tätä tietenkin. Ajoneuvot joilla päästöt ovat liian suuria, niitä pitäisi asettaa äh, seuraamuksia. Ei ole tarpeeksi kiinnitty huomiota uuden sukupolven polttoaineisiin, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin tai sellaisiin polttoaineisiin, joista aiheutuvat päästöt ovat vähäisempiä. Tuen sellaisia ehdotuksia, joiden avulla voidaan ottaa tämän tyyppiset polttoaineet myös mukaan. Niin, että tämä ehdotus liittyisi paremmin muihin asetuksiin, direktiiveihin. Ne tarkistukset, joita me tulemme tekemään, pyrkivät saamaan aikaan paremman yhteyden asetuksen direktiivin välillä. Mitä tulee sitten kunnianhimoisiin tavoitteisiin, mistä esittelijä puhuu, ja se, että vuoteen 19 mennessä, 19 mennessä kaikkien autojen pitäisi olla nollapäästöisiä, erittäin kunnianhimoinen pyrkimys, ja samoin pitäisi päästää vähennyksiä, päästöjä 15 prosentilla vuoteen 25 mennessä, 20 prosenttia kevyille hyötyajoneuvoille ja 25 prosenttia kevyille matkustaja-autoille ja vuoteen 30 mennessä 15 Anteeksi, 50 prosenttiin. Olemme avoita, avoimia keskustelulle. Oliver. Kiitoksia. Herr Thank you, Chair, and thanks to the rapporteur for a very welcome. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle tästä hyvin tervetulleesta mietintöluonnoksesta. Puhun Bas Aikautun puolesta. Hän ei päässyt valitettavasti tänään paikalle. Euroopan täytyy investoida puhtaisiin autoihin, jos se haluaa olla ilmastonmuutostyön etulinjassa, mutta meidän täytyy tehdä tämä investointi myös siksi, että Euroopan autoteollisuus pysyisi kilpailukykyisenä. Tällä hetkellä se on jäljessä siirtymässä vähän hiilisyyteen, kun Kalifornia ja Japani ja Kiina etenevät. Meidän täytyy toimia, että voisimme säilyttää Euroopan pitkällisen kilpailukyky- ja innovaatiotason. Komission ehdotus ei ole lainkaan riittävä tähän. Me tarvitsemme korkeampia Pariisin sopimuksen mukaisia kunnianhimon tavoitteita. Ensinnäkin tämä 25 prosentin vähennystavoite vuoteen 2025 mennessä ja sitten 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaikuttaa ensisilmäykseltä liian radikaalilta, mutta on tärkeää muistaa, että tavoite koskee vain uusien autojen myyntiä, ei olemassa olevaa koko autokantaa. Tämä on kunnianhimoista, mutta toteuttamiskelpoista. Itse asiassa juuri tänään Volvo ilmoitti, että vuoteen 2025 mennessä sen myynnistä pitäisi olla 15 prosenttia sähköautoja. Meidän täytyy tarttua tällaisen rohkean toimeen. Meidän täytyy myöskin puuttua nykyiseen markkinaepäonnistumiseen, mikä liittyy sähköautojen myyntiin ja sähköautoinfrastruktuuriin. Meidän täytyy tukea Euroopan unionin autokantaan otettavia nollapäästöisiä ajoneuvoja, jotta voisimme tukea nollapäästöistä liikkuvuutta. Me tarvitsemme latausinfrastruktuuria, jotta voisimme saattaa nollapäästöisiä ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja liikenteeseen. Me haluamme investoida uuteen teknologiaan, me tarvitsemme uusia tuottajia ja uutta innovointia. Olemme varmoja, että voimme kukoistaa tässä tilanteessa, jos meillä on oikeanlainen puitteisto. Eurooppa voi olla etulinjassa, kun valmistetaan ja käytetään sekä viedään tulevaisuuden autoja. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Kyllönen, Merja. Thank you, Chair. Dear colleagues. Kiitos, hyvät kollegat. Ensin suuret kiitokset valmistelijalle. Hyvää yhdistelmä asioita, fiksu yhdistelmä eri asioita. Taustatyö on ollut erinomaista siis mutta ainahan sitä on mahdollista parantaa. Ja kovin huolellisesti täytyy analysoida käytettyjä teknologioita, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa. Tämä liittyy myös polttoaineisiin. Tällä hetkellä haluaisin selvittää enemmän eri ajoneuvojen elinkaarista, kun yleensä tarkistetaan nykyhetkiset päästöt, kun niitä käytetään. Ja erityisesti käytetyn energian elinkaari, kun niitä, ne valmistetaan ja mikä on koko ajoneuvon elinkaari, kun se valmistetaan, kun sitä käytetään – minkälaista energiaa käytetään. Miltä perustalta energia tulee? Olen kiinnostunut myös jätteisiin perustuvasta biopolttoaineesta, mitä sieltä saataisiin irti. Ja myöskin nämä uudet tulijat, parafiiniset polttoaineet, jotka ovat näitä uusia biopolttoainealalla. Ei siis vain yhtä teknologiaa ja yhtä näkökulmaa. Sähköautot esimerkiksi enemmän elinkaarasta. eri ratkaisuista eri teknologioista, koska on kipä tarve siihen, että olisi laajempi kirjo asioita lyhyemmällä aikavälillä ja myöskin pidemmällä aikavälillä. Niin, mutta oikein hyvää työtä. Mielelläni jatkan työtä kaikkien teidän varjoesittelijöiden ja esittelijän äh, tai valmistelijan kanssa. Kiitoksia. Edustaja Kyrönen, sitten, edustaja Kohl. Ja, Frau Berichterstatterin, liebe Christine. Niin, hyvä valmistelija, hyvä Kristin. Kiitos oikein hyvästä lausunnosta. Joiskin kohdin menette valitettavasti vähän liian pitkälle. Kuusi ottaisin niistä esille. Eurooppalaista virastoa eivät tarvita markkinavalvontaan liikenne, tieliikenteessä. Tyyppihyväksyntäneuvottelutuloksessa juuri sovittiin siitä, että sellaista virastoa ei pitäisi perustaa. Ja ei pitäisi tehdä etsemme naurettaviksi, että sillä että tullaan, palataan tähän teemaan taas toiseksi. Olen edelleen vakuuttunut siitä, että tavoite vuodelle 2030 riittää, että 25 välitavoitetta ei tarvita. Ei pelkästään sen vuoksi, että toimiala teollisuus tarvitsee suunnitteluvarmuutta, vaan koska tarvitsemme tiukat tavoitteet, mutta myös realistiset, ja edes lähtöarvot eivät ole vielä pöydällä. Sen vuoksi en pidä siitä, että kun tavoitteet ovat jo tiukat, että komissio vielä tiukentaisi niitä. Kolmanneksi olen tietysti kovin iloinen, että komissio panostaa rangaistusten sijaan kannustajärjestelmään. Tietysti päästövapaat ja äh, vähän päästävät ajoneuvot ovat tulevaisuus, mutta tämä päästöjalanjälki ajoneuvossa kokonaisuudessaan täytyy ottaa selville ja ottaa huomioon. Ja ei pidä äh, demonisoida polttomoottoreita. Niilläkin on suuri potentiaali olla tehokkaampia. Edelleen olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla teknologianeutraalia edelleen. Tästä ollaan kuultukin ja pohjalla myöskin hiilidioksidipäästön mittauksen perusta ei ole mielestäni hyvä koska mitä kalliimmaksi ajoneuvot tehdään, niin mitä pidempään nämä vanhat päästäjät pysyvät teillä, ne halutaan pois. Uudethan ovat jo aika hyviä. Merci, monsieur Cor. Monsieur Piper. Yksisten edustaja Piper. Ja, vielen dank. Um... Niin. Kaksi kolme lyhyttä huomiota. Tuen kaikkea, mitä kollega Koch tässä sanoi tieliikennevirasto, voin olla vain samaa mieltä, jos, jos se minun vaalipiirissäni olisi, niin sitten olisi ehkä vähän myötätuntoa sitä tukea. Mutta muuten, herra Kohin sisältöargumentit ovat ratkaisevat. Volvo tällaisia asioita julkistaa koko ajan, ja se on kuitenkin ainoa valmistaja, jolla ei ole sähköautoa vielä, jos nyt täällä li- liikennevalikunnassa sitä kehutaan, niin se nyt on aika autoa. No vielä lausunnosta. Nämä tavoitteet, joihin haluatte liittää nämä rangaistut toimet, niin se, siinä menee liian pitkälle. Yksi argumentti vain siihen. Jos todellakin mennään sähköliikkuvuuteen suuntaan vahvasti, niin Saksassa tarkoittaa, että olisi sähköautot, mutta energia olisi 45 prosenttisesti kivihiilestä. Eli se energia säilytään akkuun 45 prosenttisesti kivihiilestä, että missä nämä hienot ympäristövoitot ovat, jotka näillä tiukalla ehdolla haluaisitte saavuttaa. Eli kun suunnitellaan näitä raja-arvoja, niin tämän uusiutuvien energialähteiden kehityksen täytyy olla sopusuunnassa käydä yhtä sen kanssa, mitä me suunnittelemme, koska muuten joudutaan ansaan ja saavutetaan se, että päinvastaista sen kanssa, mikä ympäristön näkökulmasta olisi itse asiassa tarpeen. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijä hänen työstään uskoakseni olisi johdonmukaista ähm, tähdätä vuoteen 2030, kun keskustelemme päästöjen vähentämisestä Euroopassa. Ja tämän lisäksi olen äh, vakuuttunut siitä, että kansalaisten äh, käytöksen vaikuttaminen ajoneuvon ostohetkellä on tärkeää. Euroopan markkinoilla on hyvin erilaisia tilanteita eräissä jäsenmaissa olisi mahdollista ottaa käyttöön kimmokejärjestelmä, tukijärjestelmä. Toisissa taas ei ainakaan lyhyellä aikavälillä ole mahdollisuuksia tällaiseen. Mielestäni olisi siis hyödyllistä tehdä tällä välin analyysi selkeästä puitteistosta ja vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävistä ajoneuvoista – valottaneiden teknologiaa ja mitä tulee sitten maanteillä käytössä oleviin ajoneuvoihin, voisimme niiden lisä, osalta lisätä kunnianhimoisempia tavoitteita myöhemmin. Tässä hyötyajoneuvot, kuljetusajoneuvot ja henkilö ajoneuvot ovat äh, mielestäni kaksi hyvin erilaista sektoria. Näihin tarvitaan erilaiset äh, arviot, kun me tarkastelemme näitä sektoreita. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Kramer. Vielen dank. Niin, kiitos kovasti. Minäkin kiitän valmistelijaa. Ja tietysti Redoshan sanoi, liikenne on 30 prosenttia vastuussa hiilidioksidipäästöistä, siis ainoa sektori, jolla päästöt ovat kasvaneet, kun se on, sitä ei otettu huomioon koko ajan tässä ilmastokeskustelussa. Skandalit ovat sitten muuttaneet tätä, mutta Salin olette ihan väärässä. Sanoitte, että diesel olisi parempi kuin bensiini. 30 vuotta sitten Saksassa se oli argumentti, jota käytettiin. Sen vuoksi se oli 18 eurosenttiä per litra vero. Sitten kun diesel oli niin halpaa, niin ajoneuvot kasvoivat ja niistä tuli raskaampia ja taseet suhteessa siihen, mitä 30 vuotta sitten oli, on negatiivinen, riippumatta siitä. Ei ollut otettu huomioon myöskään typpidioksidipäästöjä ja pienhiukkasia huomioon. 6000 venenaikaista kuolemaa vuodessa aiheutuu typioksidipäästöjen vuoksi. Eli Saksassa, kun me subventoimme ennenaikaisia kuolemia 6000 vuodessa tällä dieseltuella ja näistä suurista dieselskansaaleista huolimatta, mikä tässä ei ole muuttunut. Dieselin subventioon pitäisi jäädä, vaikka se taseessa on huonompi kuin di- dieseli. Vaikkakin raideyrittäjät hyötyvät dieseltuesta, niin he kuitenkin haluavat tästä pois, koska religion voi kuitenkaan tässä mielessä kilpailla tieliikenteen kanssa. Teknologinen neutraalisuus. Kukaan ei voi sanoa, mitä kymmenen vuoden päästä on. Onko se akku, poltto, kenno, emme tiedä vielä. Ainakaan kevyissä hyötyajoneuvoissa. Se, miten ne kehittyvät. Luon, elinkaari pitää ottaa huomioon. Käyttö, valmistus, ja ennen kaikkea kierrätys. Ja kaikki on vielä kysymyksen alle, että mikä on paras tässä mielessä. Ja parhaan tuloksen puolesta ole ratkaisevaa on se, että mitä sitten siellä viivan alla on lopuksi, kun tämä katsotaan koko karta. Kaikki ovat vielä tällaisia siltateknologioita. Ja tässä Piper on ihan oikeassa. Saksassa olemme ylpeitä 30 prosentin osuudesta uusiutuvissa, mutta jos meillä kaikilla olisi sähköautot, niin mistä se äh, virta sitten tulee? Ei se tule tuosta rasiasta, vaan kivihiili, ruskohiili lähteistä, jotka ovat näitä likaisimpia. Ja sitten äh, jotta näillä niin kutsutusti puhtailla autoilla voidaan ajaa, eli laajempi näkökanta. Sitten mitä äh, edustaja Kohkille, 2030 eikä 2025. Tämän argumentin tunnemme. Pitkän aikavälin tavoitteet ovat aina hienoja, mutta jos emme ota ensimmäistä asketta, niin ei saada toista ja kolmattakaan. Sen vuoksi tarvitsemme lyhyen aikavälin tavoitteita. Tästä voidaan kiistellä, että miten äh, tiukkoja ne tavoitteet ovat, mutta jos sanotaan, että on 12 vuotta aikaa, kun autovalmistusala on sitten 20 vuotta huijannut ja varastanut aikaa, niin ei niin saa olla. Se on väärä reaktio parlamentista. Mitä ne ovat, kaikki ne ovat tehneet? Kukaan ei syyttänyt, ei tutkittu. Sanottiin, että se olisi vain Yhdysvalloissa. Tämä on oikeusvaltiollinen skandaali Saksassa ja Euroopassa. Sen vuoksi tarvitsemme lyhyen aikavälin tavoitteita, jotta menneisyyden virheet ja kunnianhimon puute voidaan korjata. Merci, Monsieur Kramer. Kiitoksia, Kramer. Itse sitten olen viimeisenä puhujan listalla. Muutama kommentti siis. Ensinnä huolimatta siitä, että suorituskyky, ympäristön suorituskyky on parannut ajoneuvossa viimeisen 15 vuoden aikana. Ne päästöt ovat vähäisempiä, niitä, kontrolloidaan paremmin. Silti tilanne on kuitenkin nyt huonontunut yksinkertaisesti sen takia, että liikenteen volyymit ovat niin paljon kasvaneet. Mutta huom, on monia eri parametreja, jotka tähän liittyvät. Tietenkin tämä brutto teho tai tuloksellinen, tuloksellisuus ajoneuvoissa, mutta sitten on näitä käyttä, sosia, sosiaalisia, yhteiskunnallisia ongelmia ja käyttäytymisongelmia. Siitä nyt ei tänään ole puhe, mutta se liittyy tähän. Nimittäin autojen päästöt olisi vaikka 90 grammaa se hiilidioksidia per kilometri. Se ei ole sama asia, jos autossa on yksi tai viisi ihmistä, koska kuitenkin, mitä minulle on tärkeää, on se, kuinka paljon ja millä tavalla kuljetetaan varsin vaikea parametri ottaa käyttöön, mutta tarvittaisiin tällainen yhteiskunnan tai sosiaalinen parametri, kuinka paljon pitäisi kuljettaa per kilometri myös. Tämä on tärkeä parametri oikeastaan, koska jos aina ajan yksin, niin olen silloin paljon haitallisempi ympäristön kannalta. Sitten toinen huomio. Kun kuuntelen tätä keskustelua tänään, se on ihan sama kuin eilen käytiin keskustelua Itressä. Tässä on kolme tavoitetta, jotka tavallaan kilpailevat lainausmerkeissä, mutta ne löytyvät kuitenkin samasta asetuksesta, siis ympäristötavoite, teknologinen tavoite ja sitten on vielä taloudellinenkin tavoite, vähän niin kuin kolme pedalia. Jos yhtä painaa, niin sitten muilla menee huonompi. Jos keskittyy ympäristöpuolelle, niin silloin taloudellinen tilanne huononee ja niin edelleen. On, on teollisuuden on myös vaikea seurata kehitystä. Ja sitä vastoin, jos kuuntelee pelkästään teollisuuden toimijoita, he voivat sanoa, että tälläkin lailla voidaan jatkaa jonkun aikaa. Ja kun kuuntelee eri tahoja, niin huomaa, että jotkut kiinnittävät enemmän huomiota ympäristökysymyksiin, tai oikeastaan pelkästään niihin, ja toiset taas ajattelevat taloudellisia näkökohtia. Sitten kolmas kommentti, niin täytyy nyt kuitenkin pohtia tätä komission lähestymistapaa. Siis siinähän on tiettyä edist- progressiivisuutta. Tämä asetus muuttaa aikaisempaa asetusta ja tämä on tällaista jatkumoa, joten kannattaako nyt aiheuttaa jonkinlaista katkosta sääntelyyn, niin kuin jotkut teistäkin ovat ehdottaneet? tiedä, onko tämä nyt hyödyllistä, kun lasketaan grammoissa näitä päästöjä. 675, kun kyse on tällaisesta ehdotuksesta. Pitäisikö tätä asiaa miettiä? Tämänhetkinen tilanne, voiko se perustella tällaisen katkoksen vai ei? Ja kun ajatellaan teknologista kehitystä, jota ei välttämättä näe, niin asiahan etenee tällä tavalla. Sitten tulee suuria läpimurtoja teknologisesti. Muistan 7-8 vuotta sitten, kun täällä keskusteltiin, meille esitettiin sähköauton kehitystä ja vuodesta 2015 tämä käyrä nousikin ihan jyrkästi. Joten tässä pitää olla hyvin tarkkana ennusteissa. Kaikki varmastikin tässä korostivat, kuinka tärkeä teknologinen neutraalius olisi. Olisi todella tyhmää tehdä uhkarokkaita päätöksiä. Tarvitaan myös laadullisia huomioita. Sitten hiukan hämmästyttää kyllä yksi asia, koska minulle ehdollisuus kuuluu teknologisen neutraaliuden noudattamiseen, on hyvin vaikea yhdestä asetuksesta pyyhkiä pois kaikkea ehdollisuutta, koska se on kuitenkin tärkeä tekijä taloudessa järjestyksessä. En nyt väitä, että pitää ehdottomasti puolustaa, mutta pitää ottaa se huomioon hiukan vähemmän jyrkällä tavalla. Sitten puhuttiin kokonaishiilen määrästä. Tämä oli ihan oikein. Sama niin esittelijä, niin kuin teki, minä puolan tällaista virastoa. Ei sitä nyt ole täysin hylättykään tätä asiaa, koska sitä äänestettiin myönteisesti emisvaliokunnassa. Ja se, se oli pieni enemmistö, joka tämän asian torjui täysistunnossa, joten ei pidä olla toivoton mitenkään. Sitten vielä kysymys infrastruktuurista. Sekin tuli esiin joissakin puheenvuoroissa. Infrastruktuurit, jotka mahdollistavat sen, että uudet ajoneuvot saavat polttoainetta tavallaan. Sitten yksi asia, jota ei ole täällä käsitelty nyt eikä aikaisemminkaan, koska kun ajatellaan autonomien, ajoneuvojen autonomista, miten se muuttuu, ajatellaan tässä sähkö, sähköautoja jos on tämä ensimmäinen sukupolven sähköauto, 120 kilometriä pystyttiin ajamaan keskimäärin, silloin nyt kyllä todellakin kannattaisi löytää joka sadan metrin päähän tällaisia sähköpisteitä, mutta jos kilometriä tulee enemmän, niin silloin kannattaa miettiä, että rakennukset tai infrastruktuurit voivat mahdollistaa nopean latauksen vieläkin puhutaan ensimmäisen sukupolven infrastruktuureista. Nyt kuitenkin autot itse ovat toisen ja kolmannenkin sukupolven autoja. Tätä asiaa ei ole käsitelty. Tätä ajattelua voitaisiin sitten jatkaa. Lopuksi vielä haluaisin sanoa, että jokainen vie oma asiansa eteenpäin, mutta pitäisi löytää sellainen ratkaisu, joka on järkevä, hyvä äh, neutraalius ja otetaan huomioon tulevaisuus, sitten pitää tietenkin aina suojella kilpailukykyä jos jäädään jälkeen, niin sitten siitä kärsitään muutoin. Voimme hukuttaa tavallaan teollisuuteen, jonka se antaa liian suuret taakat. Se voidaan tukahduttaa, jos ei kiinnitä huomiota niiden tarpeisiin. Sitten vielä edustaja Arttu Ismail. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tässä ei mielestäni niin ole kysy keppihavasista tai muusta, vaan teknologian neutraalisuudesta. Niin kyllä minä ymmärrän sen niin, että tulevaisuudessa kyllä teknologian neutraalisuus pitäisi olla mielessä. Toiseksi, täällä on paljon sanottu, mutta sitten mielessä olen sitä mieltä, että täytyy yrittää nähdä asia rationaalisesti ja järkevästi. Jos kollega Kramer nyt puhuu näistä kuolleiden lukumääristä, niin ne eivät ole mitään absoluuttisia lukuja, vaan tilastolukuja. Se, sitä täytyy vielä painottaa. Ja jos Piper puhuu 45 prosentin hiilin, hiilen osuudesta energiassa, niin täytyy myös sanoa, että jos halutaan toteuttaa kannusteet sähköautoihin, tehdään se uusiutuvien perusteella, niin se vaikuttaa hiilen osuuteen. Se kuuluu siihen myös. Eli mielestäni ei ole enää kyse siitä, että onko johonkin sympatiaa jotakin kohti, onko teollisuuden kannattaja vai ympäristön, vaan kyse on siitä, että saadaan kaksi tavoitetta saavutettua. Ensinnäkin, miten saamme planeettamme sellaiseen jamaan, että saadaan tuo äh, ilmaston lämpeneminen kuriin? Ja miten saadaan aikaan se, että teollisuutemme, erityisesti Euroopassa, erityisesti autoteollisuus, myöskin 30, 40, 50 päästä on johtava teollisuuden ala maailmanlaajuisesti. Usein tarkoitetaan hyvää. Kodak, Nokia, haluan näitä esimerkkejä mainita äh, Tarkoitukset ovat hyvät, mutta jos ajatellaan hyvää autoteollisuudesta, halutaan sille hyvää, niin sitten täytyy antaa niille mahdollisuus saavuttaa sen saavuttaa ne tavoitteet, joita politiikan puolella muotoilemme. Eivätkö nämä tavoitteet voi olla hyväksi koko teollisuudelle, jos ne ovat liian löysät, mutta ei ole voi olla niinkään, että jotta voimme poliittiset kunnianhimomme tavoittaa, että asetamme tavoitteet niin tiukiksi, että ne loppujen lopuksi ovat tavoittamattomissa. Eli tähänkin pätee se, että kohtuudella suhtaudutaan asiaan, ja kun näin teen, niin sitten kun ajatellaan komission ehdotusta, niin katsoa sitä siitä näkökulmasta, että komissio mielestäni oikein on asettanut välitavoitteen. Mielestäni ihan oikein, jos ei olisi välitavoitetta, niin eh, teollisuutemme ei sitten ehkä pitäisi tästä niin tärkeänä. Ajattelen vuotta 2013. Mutta direktiivi vaihtoehtoista polttoaineista ja sen rakenteesta, niin siinä olisi suuri mahdollisuus, jos olisimme noudattaneet komission ehdotusta, niin nyt ja täällä meillä olisi selvästi enemmän mahdollisuuksia hyödyntää infrastruktuuria, siis vaihtoehtoista infrastruktuuria. Neljä vuotta on menetetty näin. National Framework Plans verukkeen perusteella. Välitavoite sellainen, joka voidaan saavuttaa, joka on rationaalinen, mutta jossa on tiukka tavoite tässä ja tavoite 2030 ja että meidän täytyy suunnata teollisuuttamme jo nyt siihen, että tämä, onko se sitten niin, että polttomoottoriteknologian pitäisi loppua vai pitääkö se lopettaa joskus? Minun täytyy ihan avoimesti sanoa, että en ole ihan varma siitä vielä. En siis ole niiden puolella, jotka ovat oikealla poliittisella kentällä, enkä myöskään vihreiden joukossa. Ei sitä todellakaan tiedä. Sen vuoksi täytyy olla tämä teknologianeutraalisuus. Pitää todellakin nähdä, onko siinä järkeä. Että jos meillä on teknologioita, jotka myös polttomoottoriperustalla toimivat, että voivatko ne aiheuttaa niin pienet päästöt, että se riittää, niin silloin ei pidä demonisoida niitä. Mutta tietysti täytyy ottaa huomioon sekin, että jos sanotaan, että maailmanlaajuisesti panostetaan sähköliikkuvuuteen, vesivoimateknologiaan, niin ei voida sanoa nyt pakonomaisesti, että pitää nyt pidentää tätä, vaikkakin tiedämme, että 15, 20, 25 vuoden päästä ostaisimme sitten autot muualta. Ja se annamme meidän oman teollisuuden mennä tarviolle sen vuoksi. Kyllä, kylmähermoisesti, niin kuin hyvä Dominik sanoit, tarkastellaan tosiasioita, minkälainen maailmanlaajuinen kehitys on, mitä voidaan saavuttaa. Ja siltikin EUna olemme tämän maailman voimakkain talousmahti. 1,3 miljardia Kiinassa. Ne voivat tehdä 25 vuoteen mennessä mitä tahansa toimia, mutta lopuksi sanon vielä, on se, että Kiinassa on kyse sähköautojen tuotantokiintiöstä. Ja meillähän on kyse myyntikiintiöstä. Siinä on suuri ero mielestäni on yksinkertaisempaa valmistaa yhdestä X kun saada ne oikeasti teille. Eli me olemme ihan hyvässä asemassa olemme, jos käytämme nyt kaikki mahdollisuudet, jotta lähdetään ottamaan hiilidioksidipäästö vähennysstrategia nopeasti ja teknologianeutraalisti siihen lähdetään. Äh, Kiitoksia sitten komission edustaja. Ehkä voisitte voi varoittaa puheenvuoronne viiteen minuuttiin, koska taidamme olla hieman myöhässä. Kiitos. Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Kun puhutaan autoista, on aina vaikea pidätyä viidessä minuutissa. Tämä on niin tärkeä aihe. se, mitä haluaisin nyt alleviivata, on se, että komission ehdotus todellakin tarkastelee kolmea mahdollisuutta. Yksi näistä on ympäristö, toinen osio on se, mitä muutokset tarkoittavat kansalaiselle ja yhteiskunnalle, ja kolmas osio on vaikutustyö lisyyteen, Tämä liittyy läheisesti tulevaisuuden innovaatioihin. Uskoakseni kaikki nämä ulottuvuudet otettiin huomioon tässä keskustelussa. Mitä tulee ympäristöulottuvuuteen, meidän tehtävämme on varmistaa se, että Euroopan unioni täyttää Pariisin sopimuksen sitoumuksensa, eli miinus 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Jos tarkastelemme että vaikutusten arviointia, tämä tarkoittaa sitä, että tieliikenteestä pitäisi saada noin 25 prosenttia vähennyksiä Tämä saattaisi meidät jo 22 prosentin kokonaisvähennystasolle. Komissio on tehnyt toisen ehdotuksen mm, siitä, kuinka saamme päästöt alas. Tähän liittyvät eurovinjet, yhdistetyt kuljetukset ja tärkeimpänä uudet polttoaineet. Tämä liittyy uudistuviin energioihin, palaan tähän asiaan vielä. Mitä tulee tähän toisen ulottuvuuteen, kuluttajien säästöt 30 prosentin ehdotusta komissioon ajanut antaisi kuluttajille edun vuonna 2030 noin 1400 euroa säästyisi kuluttajilta. Tämä olisi todellinen kimmoke ostaa puhtaampi ajoneuvo. Jos me haluamme näitä kasvattaa, näitä tavoitteita, tämä kuluttajan nauttima hyöty laskisi. Se laskisi 400 eurolla, jos raja olisi 40 prosenttia, ja 1000 eurolla, jos raja olisi 50 prosenttia. Työllisyyteen liittyen jälleen kerran komissio näkee sujuvan siirtymän autoteollisuudessa toteutuvan on selvää, että Euroopan autoteollisuuden täytyy innovoida enemmän, erityisesti mitä tulee sähköajoneuvoihin. Mutta jos tarkastellaan komission ehdotusta, tämä tehdään sellaisella tavalla, että siirtymä olisi sujuva. Eli tämä ei vaikuttaisi negatiivisesti työllisyyteen Euroopassa, se saattaisi vaikuttaa lievästi positiivisesti työllisyyteen. Jos haluamme kuitenkin nopeampaa siirtymää, työllisyysvaikutuksia ei voida sulkea pois. Kaksi asiaa, jotka halusin erityisesti mainita. Tarkistus 43. Ensinnäkin tässä autoehdotus liitetään uudistuvan energian käyttöön. Tämä on jotakin hyvin tärkeää ymmärtää. Jos jotakin tämän tapaista ottaisin käyttöön, se tarkoittaisi sitä, että jotakin, missä olemme saaneet jo uudistuvan energian direktiivin alla hyötyjä, saisimme hyötyjä myös uudelleen autolainsäädännössä. Tämä olisi kaksinkertainen mm, lasku ikään kuin, mutta emme voi kahteen kertaan laskea samoja vähennyksiä. Emme voi siis näitä päästövähennyksiä laskea autosektorin hyödyksi. Jos me haluamme jotakin merkittävää, meidän täytyy käyttää korkeampia tavoitteita niin, että voimme taata sen, että kaiken kaikkiaan autoliikenne kantaa vaaditun osan vähennyksistä. Sitten meillä on kysymyksiä siitä, kuin mitä mittauksia pitäisi käyttää. Elinkaari mainittiin täällä. Mainittiin myöskin tankista pyöriin periaate ja todelliset ajo-olosuhdemittaukset. Nämä vaativat aikaa. Komissio tietää tietenkin, että jotakin tulee tehdä. Nämä asiat ovat mukana ehdotuksessa, mutta se, että siirrymme aivan erilaiseen ajo mm, sykliin kuin mitä nyt käytämme, vie, tämä vie melkoisen paljon aikaa. Nykyinen testijärjestelmä, tulee LTP, vaati vuosia aikaa käyttöönottoon ja nykyinen uusi testijärjestelmä – riippuu monesta asioista, kuten mainitsin, tämä riippuu siitä, kuinka paljon ihmisiä on kyydissä, kuinka pitkälle viedään, kuinka nopeasti ajetaan. Eli tämä on hyvin paljon monimutkaisempi testisykli kuin tällainen pukeilla tehtävä. Me olisimme varovaisia tässä uudistuksessa, sillä mielestämme monet näistä ehdotuksista eivät ole toteuttamiskelpoisia tässä aikataulussa, joka meillä nyt on. Paljon kiitoksia ja muutama sekuntia vielä ylikin. Merci à la Commission. Madame Kiitoksia komissio. Sitten vielä loppusanat. Please comment. Yksi sana vai hiukan enemmän? Hiukan enemmän? Ei pitkään, on Ensinnäkin kiitän varjoesittelijöitä, komissiota, muita kollegoja. Heidän puheenvuoroistaan panin merkille, että tiettyä lähentymistä on sen suhteen, että täytyy tukea komission ehdotuksia. ja ottaa huomioon Pariisin ilmastosopimus on hyvä asia. On hyvin tärkeää pitää mielessä, että voidaan taloudellisesti ja ekologisesti suhtautua asiaan ilman, että olisivat vastakkaisia. Jos nämä molemmat aspektit otetaan huomioon, niin silloin todellakin voimme edistää teollisuuden asemaa ja parantaa elämänlaatua EU-ssa ja toimia pyrkimystemme mukaisesti, koska kunnianhimoisuutta pitää olla, pitää olla myös realistisia. Kaiken loppujen lopuksihan pitää pitää pyrkiä saavuttamaan näitä tavoitteita, joista ei ole jotka eivät ole sellaisia, että tuota saavutetaan kymmenen vuoden jälkeen, vaan on jo kiire. Sitten tämä teknologinen neutraalius, siitä oltiin todellakin samoilla linjoilla. Ja sitten elinkaarikysymys, se on hyvin tärkeä asia, joka pitää ottaa huomioon. Ei ole vain yhdenlaisia ajoneuvoja, joita pitää pystyä valmistamaan tulevaisuudessa. Päinvastoin pitää työstää tätä kysymystä eri tyyleistä lajeista ja tietenkin pitää jatkossakin toimia samalla tavalla. Sitten todelliset ajo-olosuhteet ja testaus ajo-olosuhteissa. Mehän keskustelimme tästä tutkintavaliokunnan yhteydessä paljon ja olemme nähneet, että paljonkin aikaa on hukattu, mutta olisi todella vahingollista, jos edelleenkin todettaisiin, että on vaikea ottaa käyttöön tällaista järjestelmää, vaikkakin alussa voidaan toimia kokeiluvaiheessa ja kannattaa kuitenkin pyrkiä tähän ja päästä siihen. Ja niin kuin eri varjoistelut ovat sanoneet, valvonnalla on suuri merkitys ja jotta kontrolli toimii todella hyvin käytännössä, niin edelleenkin Puolan eurooppalaisen, eurooppalaisen virastoasiassa. Varjo Esittelyn kanssa meillä on kokous kesäkuussa. Meidän pitää tavata niin monta kertaa kuin tarvitaan, jotta saadaan aikaan kunnianhimoinen ehdotus, joka saa mahdollisimman laajan tuen toivoa, toivon. Kiitoksia esittelijä. Tarkistusten aikaraja on torstaina 17. toukokuuta kello 18. Sitten esityslistalla on kuuleminen matkailusta. Nyt annankin puheenjohtajan Nuijan vastuulliselle varapuheenjohtajalle. Köszöntöm a bizottság tagjait, és egy kicsit megkésve, de elkezdjük a... Me olemme nyt hiukan myöhässä tässä valiokuntatyössämme, mutta aloitamme turismityöryhmän kokouksen teemasta, jota olemme paljon käsitelleet äh, turismin yhteydessä ja monien eri kokousten jälkeen täällä Brysselissä ja Lontoossa olemme päättäneet ähm, tehdä aloitteen kuulemisesta, että voisimme pohtia turismiin aiheutuvia vaikutuksia Brexitistä. Olemme tänne saaneet paikalle vieraita, jotka ovat äh, ottaneet kutsumme vastaan. Ja kuten aina, nyt teen pienen yhteenvedon siitä, mitä tämä Task Force-työryhmä on tehnyt aikaisemmin valiokunnassa ja sitten siirrymme tämän päivän teemaan. Me olemme kutsuneet yhdessä puheenjohtajan kanssa koolle, mm, kuten tässä kuulitte, jo. Puheenjohtaja ei voi olla paikalla, mutta luonnollisesti olemme yhdessä tämän kokouksen järjestäneet. Meillä oli 27. päivä edellinen työryhmän kokous ja meillä oli vierailijoita 28. päivä. Tämä täytyy myöskin todeta. 28. päivän puhemies Tajani allekirjoitti yhteistyösopimuksen parlamentin ja kansainvälisen matkailujärjestön välisestä yhteistyöstä. Voimme keskustella tästä asiasta vielä tulevaisuudessa. Ja toivottavasti tämän valiokunnan kollegat ovat kiinnostuneita tästä kyseisestä työstä. Meillä on myöskin ollut viime viikolla kokous Buenos Airesissa, jossa oli parlamentin valtuuskunta paikalla. Ja haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että että meillä oli kokonainen joukko järjestöjä edustettuina, myöskin yritysmaailmaa edustettuina, ja he esittelivät kantansa. Olemme keskustelleet tuossa tilanteessa myöskin turvallisuudesta Ja meillä oli myöskin lehdistötilaisuus VTCn kanssa. Meillä oli Bulgarian puheenjohtajan johdolla myöskin tapahtuma muutama viikko sitten. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää Bulgaria. Siellä Bulgaria todellakin järjesti turismia koskevan korkean tason tapahtuman jollaista emme ole nähneet aikaisemmin. Tämä olisi mielestäni hyvä esimerkki. Me voisimme siihen tarttua ja myöskin käyttää tulevien puheenjohtajuuskausien aikana vastaava malli. Tämä oli todellakin erittäin hieno kokous. Ja tällä viikolla me olemme käsitelleet organisaatioita, jotka liittävät majatalo- ja ravintolayrittäjiä yhteen ja me olimme myöskin Meillä on vielä yksi hiljattainen asia, joka täytyy todeta. Meillä on European Capitals of Smart Tourism web-sivu. Tämä on aloite, joka on tehty meidän valiokunnassamme. Ja haluaisin muistuttaa nyt kollegoille, että tämän äh, tiedotteen luominen todellakin oli hyödyksi. Me voimme jo ensimmäisiä palkintoja myöntää tässä Smart Capitals of Tourism-hankkeessa. Nämä olivat parlamentin työtä tuota, ja meillä on epäilemättä vielä äh, muitakin aloitteita kollegoita. Edwardille muilta kollegoilta. Mitä tulee sitten QFP, uuteen QFP? Parlamentti hyväksyi eh, hiljattain päätöslauselman, eh, jonka mukaan meillä pitäisi olla turismia koskeva oma eh, budjettikohta. Me olemme jo käsitelleet tätä muutamassa vaiheessa. Tämä ehdotusta vaikuttaa siltä, että emme ole vielä voittaneet. Turismilobby on toiminut toimielimissä. Ja parlamentti on tehnyt kaiken mahdollisen, mutta valitettavasti komissio ja komission jäsen Bienkowska, joka on vastuussa talousarvion tästä osasta, on ollut mukana. Minä ja kollega Vesoski ja eräät muut kollegat, jotka ovat olleet mukana, lähettivät puheenjohtaja Junckerille kirjeen, jossa vetoisimme, että meillä olisi um, kohta tällä sektorilla talousarviossa. Ja sitten vielä yksi asia. Me Olemme nyt eh, saaneet komissiolta eh, uuden aloitteen, jonka se on esitellyt eh, viisumisuunnitelmiin liittyen. Me olemme oleskelussa omaa kantamme komission aloitteeseen liittyen, mutta parlamentissa on ollut useita kantoja. Me haluaisimme esimerkiksi tähän uuteen viisumijärjestelmään tiettyjä maita mukaan. Nyt näiden ilmoitusten jälkeen me siirrymme varsinaiseen kuulemiseen. Me haluaisin kiittää puheenjohtajaa tässä tilaisuudessa Meillä on nyt mahdollisuus keskustella siitä, kuinka Brexit tulee vaikuttamaan turismiin. Me puhumme tästä vähän suurissa poliittisissa väittelyissä Me puhumme Euroopan unionin ja Lontoon välisistä suhteista paljon, mutta turismihan on hyvin suuri tekijä tässä. Turismilla on hyvin suuri vaikutus Ja meillä on tällä sektorilla toimijoita, jotka järjestävät matkoja ja niin edespäin. Eli niiden täytyy voida valmistautua jo nyt vuotta aikaisemmin uuteen tilanteeseen. Niiden täytyy ehdottomasti voida tietää, kuinka järjestävät työnsä Brexitin jälkeisellä kaudella. Ja tässä yhteydessä me halusimme kuulla asiantuntijoita, voisin sanoa tässä muutaman, esimerkiksi 77 prosenttia briteistä matkaillessaan äh, suuntaan matkansa Eurooppaan ja ähm, yli 60 prosenttia matkustavista briteistä tulee nimenomaan Euroopan unionin. Nämä ovat hyvin suuria lukuja. Hyvät näistä herrat, tämän pienen alustuksen jälkeen haluaisin antaa nyt puheenvuoron meidän vieraillemme ja meidän asiantuntijoillemme. Ensimmäinen näistä on Thomas Jenkins, äh, tohtori joka edustaa European Tourism Associationia. Ja aloitan antaa nyt teille puheenvuoron seitsemäksi minuutiksi ja voimme sitten vielä jatkaa keskustelua meidän jälkeen. Olkaa hyvä, Thomas. Thank you. Um, ladies and gentlemen, it's an enormous honor for me to... Um... Minulla on suuri kunnia puhua tänään täällä Nimeni on Thomas Jenkins, olen toimitusjohtaja European Tourism Association äh, järjestössä me kohtaamme koko maailma tavallaan, jotkut joillakin on edustajia, toimistoja yhdistyskuningaskunnassa ja tietenkin tunnemme suurta huolta, huolta Brexitistä. Brexit tuo mieleen Churchillin. Hän kuvasi tilannetta Venäjällä. Se oli varsinainen mm, Russian national. Arvotus hänen mielestään. Ja pyrimme nyt itse etsimään tähän vastausta. Brexitin kohdalla on hyvin vaikea nähdä mitään kansalaista hyötyä millään tavalla. Mutta vitsillä kertaa Brysselissä on aika oikein osuva, nimittäin sanotaan, että tein sellaisen tarjouksen, mitä et voi, mistä voi kieltäytyä. Ja Brexit tarjoaa sinulle jotakin, mutta et voi ymmärtää, mitä tarjoaa. Ja tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, että kun me puhumme Brexitistä, seuraavan kuvan, se on kuin tällainen hirviö, se on sekä hybridi, sekä sikiö, jolla on tällaisen mesopotamilaisen leijonan ruumi, siellä on käärme häntänä, ei se ole mikään lemmikki e- eläin todellakaan. Se edustaa myös fantasiaa. Ja siitähän tässä nyt Brexitissä on kysymys tällä hetkellä. Kaikki fantasiat, niistä puuttuu älyllistä johdonmukaisuutta ja faktoja. Ja tosiasioita meidän pitää käsitellä yrityksinä, matkailualana. Ja faktoja puuttuu tällä hetkellä täysin tämänhetkisestä skenaariosta. Joten jos minulta minä pyydän niin kuin nyt pyydetään, mitä oikein voimme tehdä ja mitä meidän pitäisi sanoa kovasta ja pehmeästä Brexitistä, niin meillä ei kyllä ole yhtään mitään olennaista sanottavaa tällä hetkellä, niin kuin öh, tappaisi jonkun tyhjyyden kanssa. Sitten muutamia ajatuksia. Suurin lisäarvo on kauppa, myynti matka, matkailulla. Se on näin. Markkinoissa kustannukset hotellissa ovat minimissään, mutta se Suurin vaara tässä on, että alvijärjestelyt murtuvat tavallaan kokonaan. Aivan liian monimutkaista tässä hetkessä käsitellä tätä, mutta jos arvonlisäverojärjestelmä ei pysty toimimaan Euroopassa, ja tämä on katastrofaalista yritykset, jotka toimivat Euroopassa, kun ajatellaan, mitä ne tekevät ja miten ne hankkivat rahan. Sitten to, toinen, toinen tärkein asia matkailualalla on ihmiset. Ja mahdollisesti, jos tulee kova Brexit, todella kova sellainen, niin se vaikuttaa tuhoisella tavalla ihmisiä, jotka tekevät työtä matkailualalla sekä Iso-Britanniassa että EU-ssa. Iso-Britanniassa on joitakin yrityksiä, joissa seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia eh, työntekijöistä tulevat oman maan ulkopuolelta, joten tämä on olennainen osa Yhdistyneen kuningaskunnan matkailua EU-kansalaiset, jotka tekevät siellä töitä. Samoin UK-yritykset lähettävät ihmisiä EU-hun. Eh, eh, e Esimerkiksi USA-laiset palkkaavat brittejä omille turisteille. Sitä vaikuttaako tämä yritystoimintaan, tämä Brexit? epävarmuus jatkuu tästä. Tämä ei ole hyvä asia yritystoiminnalle. Olemme jo nähneet huomattavaa laskua eri hakemuksissa ja investoinnit ovat vähentyneet. Näin tapahtuu ihan päivittäin. Sitten sääntelyympäristö. Tämä on paljon monimutkaisempaa, mutta myös mielenkiintoista. Ymmärtää varmaankin sen, että halutaan harmonisoida koko kautta alan. Oikeastaan kaikki alat EU-ssa ne eivät halua erillisiä sääntelyitä, kukaan ei halua kahdenlaisia sääntöjä. Voi myös ennakoida, jos harmonisaatio alkaa murtua, ja voidaan ennakoida, että yritykset jotka asettautuvat ehkä Brysselin tai muualle Euroopassa, koska nämä neljä vapautta ovat todella tärkeitä matkailualan yrityksille. Niiden pitää voida palkata ihmisiä, missä kysyntää on ja mitä, mitä kysymysvaatimuksia asettaa. Ja sitten EU nähdään dynaamisena voimana, joka luo aina parempia yritysympäristöjä. Tämä on ilmeinen asia. On monia alueita, joilla reformit ovat todella ratkaisevan tärkeitä EUlle matkapaketti, paketti joka tulee voimaan, se on jo vanhentunut kylläkin. Se pyrkii muuttamaan Öö, matkojen järjestäjien toimintaa, mutta tämä ala muuttuu todella nopeasti ja dramaattisesti. Se on muuttunut viime vuosikymmeninä hirvittävästi senkin aikana, kun direktiivin laadittu, jota meidän pitää nopeasti alkaa heti uudet uudistukset. Ja keskustelun pitää, pitää alkaa nyt siitä, minkälainen uuden paketin pitäisi olla. Mutta koskeko tämä sitten iso britannian myös, miten nyt kuningaskunta osallistuu tähän sääntelyyn, markkinoiden sääntelyyn? Mitä tämä vaikuttaa kasvuun? Kyllä se vaikuttaa. Tämä oikeastaan riittääkin. Me myymme Eurooppaa. Euro... Tämä on tänne isoin tuote, joka meillä on. Pariisin, Lontoon paketti. Ja mitä me sitten myymme tässä yhteydessä? Me myymme palvelutaloutta Lontoossa ja Pariisissa. Tämä lisää hallinnosta taakkaa ja silloin Tämä tulee vähentämään Euroopan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Sitten pääviestini neuvottelijoille. Niin kuin kaikki kauppajärjestöt ja bisnesihmiset, me taistelemme status quoon puolesta niin kauan kuin mahdollista. Me haluamme tämän tilanteen jatkuvan, mitä tulee sitten neuvottelijoihin. Kaksi ihmistä miettivät tässä asioita ja me tarvitsisimme jonkinlaisen Deus Ex Machina ratkaisun oikeastaan. No minkälainen tämä ex, Deus Ex Machina sitten olisikin, se voisi kyllä olla jotenkin kansallisen itsekyyden kaltainen. Kiitoksia. Thank you so much, uh, Tom. And... Uh, paljon kiitoksia, Tom. Tämä oli tasan seitsemän minuuttia. Ki- paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on Mark Tanzer joka on Up the Travel Associationin johtaja. Mark, ole hyvä ja seitsemän minuuttia sinullakin ole hyvä. Hyvää iltapäivää ja kiitos kutsusta puhumaan tänne. Olemme UK on suurin matkailijayhdistys. Noin 40 miljoonaa euroa on yhteinen liikevaihto. Siellä on virkeysmatkailua ja ja miten lähetetään sitten ulkomaille eh, UK-kansalaisia lomalle, erityisesti EU. Meillä on sellainen profi, että kun kansanäänestys oli, niin emme sanonut, mitä pitäisi äänestää, mutta kerroimme kyllä, että mitä EUn jättäminen tarkoittaisi matkailualalle, yrityksille ja matkailijoille. Näkökantamme oli ja on vieläkin, että pidimme vallitsevasta asiantilasta Nykyiset järjestelyt ovat mahdollistaneet sen, että matkailu on kasvanut jäsenille, mutta myöskin matkakohteille. Ja jäsen keskuudessa ei ollut halua tälle sääntely, sääntely rakentaa kuluttajaa luottamusta. Olemme alennusjännät kautta EU, mutta erityisesti kun ajatellaan seitsemää tärkeintä markkinaa matkailulle. Tästä näkee luvut. 53 miljoonaa matkaa EU-hun, 27 miljardia bruttoarvonlisänä, lisänä, 860 000 työpaikkaa, 440 000 yritystä, joita ulkomatkailijat tukevat. Ja sitten nämä Sunshine Seven äh, taloutta, 28 miljardia bruttoarvonlisä. Tärkeää talouden toiminta ei pelkästään UKlle, vaan tietysti myös matkakohdemaille, johon meiltä matkailijat menevät. Seuraava kuva. Mitkä ovat menestyksen perusteet, jotka haluaisimme ylläpitää neuvotteluissa? Ei varmaan yritä kuulla ensinnäkin, että ilmaliikennesaarana tietysti useimmat tulevat meille lentokoneella. Olemme hyötyneet valtavasti EUn Open Skies-sopimuksesta. Se ei ole tuonut äh, lomia sellaisten ulottuvuuksille, jotka eivät, ulottuville, jotka eivät aiemmin pystyneet. Mutta on tullut uusia matkakohteita myös, sen haluaisimme pitää voimassa tulevaisuudessa molempien osapuolen intressin nimissä EU-UK. Toimialalla tärkeät työntekijät liikkuvat, tukevat yrityksiä ja yksittäisiä matkailijoita. Oppaita niin edelleen. Se on tärkeä osatekijä yrityks- liiketoimintamallissa jotta se voitaisiin ylläpitää, niin tulee sitten kysymyksiä esiin sisämarkkinoista, työntekijän liikkuvuudesta. Ne ovat tietysti ne ovat alun perinkin tärkeitä kansanäänestyksessä, mutta ne ovat tärkeitä myös matkailualalle. Samaan tapaan vapaa liikkuvuus rajojen yli. Käytämme paljon samaa infrastruktuuria kuin rahti, ja teimme se rahti saadaan rajojen läpi ilman pitkiä viivästyksiä haasteita jos ei ole tulliunionissa, mikä täytyy pitää mielessä, kun neuvotteluja käydään läpi vaikutusmatkailuun, jos tulee pitkiä viivästyksiä rajoilla. Ja viimeisenä on rakennettu sen varaan, että kuluttajaluottamus voidaan ylläpitää. Pakettimatkadirektiivin muukin sääntely on takana, mutta myös vastavuoroisia järjestelyjä, kuten eurooppalainen äh, sairausvakuutuskortti, joka antaa hyvän kat- kattavuuden EU-kansalaisille. Se on ollut hyvä, että se pitäisi ylläpitää. Myöskin verkkoveromaksuista poistaminen ja niin edelleen. Näistä asioista olemme sitä mieltä, että ovat kovin tärkeitä sen kannalta, että matkailualaa voidaan ylläpitää. Mitä haluamme sitten tulevaisuudessa? Siis nämä haluamme säilyttää, mutta mitä haluamme välttää? On kova Brexit, jos sellainen olisi eikä ollenkaan sopimusta esimerkiksi ilmaliikenteestä, niin oikein voida ajatellakaan, mutta olisi katastrofista. Haluamme myös välttää tilanteen, jossa on epävarmuutta, joka maaliskuuhun ensi vuonna tai sitten 22 joulukuuhun asti. Yritykset ihmiset eivät matkailijat tiedä, että mikä tilanne on. Strategia, kun viemme asiaa eteenpäin, on tehdä analyysiä tehdä UK-hallituksen kanssa yhteistyötä, saada heidät ymmärtämään asian merkityksen taloudellisesti, mutta myös yhteiskunnallisesti kannattajilleen. Mutta tehdä kahdenvälistä työtä myös maiden kanssa matkakohteena. Täytyy sanoa, että melkein on ollut sataprosenttinen sopu siitä, että tämä on hyvä asia taloudellisesti. Olisi hyvä tämä säilyttää. tietysti talousnäköalat eivät ole sopusoinnussa poliittisen diskurssin kanssa. Se, mikä turhauttaa, on ollut enemmän retoriikkaa kuin yksityiskohtia, että miltä järjestelyt voisivat tulevaisuudessa näyttää. Positiivista on mielestäni, että pääministerimme on alkanut osoittaa, että jotkut ne asiat, joista hän halunnut joustaa, eivät ehkä olekaan niin joustamattomia, että kun hän puhuu puhui siitä, että liitännäisjäsenyys pitäisi tässä ilmailuvirastossa ylläpitää, jota tarvittaisiin, jotta voitaisiin lentämistä jatkaa. Se tietysti äh, myöskin vaatisi jäsenmaksuja ja tuon Euroopan unionin toimival- tu- tuomioistuimen toimivalta siltä osin. Kaksi vetoomusta oikeastaan hallitustasolla, kun lähdetään seuraavaan vaiheeseen, joka on olennainen. Toinen, että UK sanoo todellakin, että sen, että emme voi saada kaikkea. Käyttääkseni tätä anal- vertausta, että ei äh, voida pitää kakkuja syödä sitä. Äh, kertoo avoimesti eu kumppanien kanssa, mutta myös yleisen kanssa UK, että voitaisiin saada aikaan edistys yksityiskohdissakin. Ja oletan, että toive minun puoleltani UKlta EUlle on, että meillä on nollasumapeli ja neuvottelut että toinen voittaa toinen häviää. Jos tarkastellaan lukuja, niin molemmat osapuolet ovat valtavasti voittaneet matkailusta UK ja EU. -hun. Toivottavasti se voidaan säilyttää. Kiitos. Thank you so much, Mark. Uh, and the next speaker. Kiitoksia, Mark. Sitten Gustavo Martinie Espanjasta, Valensiasta edustaa Next Tour-järjestöä. Täällä me kaikki tunnemme hyvin Next Tourin ja siksi kutsuimmekin teidät kuulemiseen. Ole hyvä. hyvä. Kiitoksia. Puhun espanjaksi esitykseni. En tiedä, puhunko nyt näin tarkkaan seitsemän minuuttia niin kuin aikaisemmin puhuin, mutta yritän kuitenkin. Haluan osallistua tähän keskusteluun, kertoa alueesta kulmasta katsottuna toimin Valensian alueella, Välimeren alueella. Muassa Nextur on mukana ja siksi puhumme hiukan tästä alueellisesta näkökulmasta. On vaikea puhua Brexistä, on vaikea sitä arvioida, mutta me haluamme kuitenkin ennen kaikkea tunnustaa sen seikan, että monet kohdat, jotka huolestuttavat alueita, ovat mukana ensin, neuvottelujen ensimmäisen vaiheen päätelmissä, joten periaatteessa monet EUn alueet ovat nähneet myönteisenä tämän ensimmäisen väliaikaisen sopimuksen edessä on vielä vaikea tehtävä. Pitää antaa uudellinen muoto aiheille, kuten tilanne ja kansalaisten oikeudet, miten koordinoidaan sosiaaliturvajärjestelmiä ja tunnustetaan tutkinnot, Näitä on tullut täällä jo esillekin. Ja niin kuin tässä ihan oikein todettiin, mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Se on juuri näin. Sitten kun ajatellaan asiaa alueiden kannalta, erityisesti alueiden komitean kannalta, monet kansalliset delegaatiot ovat tehneet, ottaneet, laatineet omia kannanottojaan ja ovat sanoneet, että, sanoneet, että heitä huolestuttaa näissä Brexit-neuvotteluissa nämä brexit neuvottelut on monia keskusteluita käyty alueiden komiteassa, on julkistettu analyysi, analyysi tutkimukseen ja on tällainen alueiden välinen työryhmä, joka käsittelee Brexitia. Se on jo kokoontunut pari kertaa. Siellä on 20 osallistuvaa aluetta edustettuina ja sen tavoitteena on helpottaa vuoropuhelua. Vuoropuhelu, koska mehän kaikki tiedämme, että Brexit tulee vaikuttamaan kiel- enemmän tai vähemmän kielteisesti ja asetankin muuttuvat. Ja ajatus, tästä ryhmästä, ajatus tässä ryhmässä on se, että ennakoidaan tilannetta ja voidaan, jotta vaikutukset olisivat hiukan vähäisempiä alueille ja autetaan alueita sope, sopeutumaan näihin muutoksiin. Sitten lisäksi alueiden komiteassa on tällaisia alueiden välisiä verkostoja, jotka tekevät työtä Euroopassa jotka ovat paikallisyhteisöjä, kuntia, kaupunkeja, ja nekin tekevät työtä Brexit-kysymyksissä. Mainitsen vaikka yhteinen verkosto, joka käsittelee innovaatioita ja tutkimusasioita, tai toisessa on, käsitellään syrjäisiä ja merialueita, ja hekin tekevät yhteistyötä jäsenalueidensa kanssa ja analysoivat näitä vaikutuksia, mitä ne voisivat olla. Sitten Sitten tässä ollaan sivulla neljä. Kiitos. Kun näytän tätä verkostoja, josta mainitsin. Next Tour matkailuhan on meidän erityisalamme ja se, tämä verkosto tekee kestävän matkailun ja sitä työtä sillä on yli 30 jäsentä ja se kattaa alueviranomaisalueet ja kohte, kohteiden hallinnoijat ja mukana on myös akateemista maailmaa ja tutkimusta se on jo sata vuotta vanha verkosto ja se alkoi juuri sen takia, että alueet halusivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. Meillä on täällä paljon, moniakin jäseniä Nextdoorista ja neljä löytyy Isosta Britanniasta, samoin Skotannista sitten, kun ajatellaan Espanjan alueita, Espanjan alueet ovat myös laatineet yhteisen kannattoasiakirjan, jossa arvioidaan, minkälaisia vaikutuksia Ison-Britannian lähdöstä saattaa syntyä. Sitten palvelualalla kaikkein tärkeimmät vaikutukset ovat, viittavat näihin oikeuksien menettämiseen. Sitä on käsitelty jo sopimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Sitten miten tämä vaikuttaa yrityksiin, brittiyritykset toimivat Euroopassa ja miten tämä vaikuttaa ammattitutkintoihin, julkisiin hankintoihin, kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin, verkkoveromaksut, rahoituspalvelut ja niin edelleen. Sitten Espanjan alueita huolestuttaa, ja tämä liittyy myös matkailuun, on tämä kauppa, ka- kaupallinen vaihto ehkä Yhdistyneen kuningaskunnan talous voi, talouden kasvu voi vähentyä tai vaihtokurssi muuttua. Ja tämä on todella huolestuttavaa kaikkien kannalta katsottuna. Tämä vaikuttaa myös kiinteistömarkkinoihin Espanjassa. Tämä on todella vakavalla tavalla jo nähty. Ja vaikka emme hyvin vielä tiedä, miten neuvottelut päättyvät, tuleeko kova vai pehmeä Brexit, niin sen kyllä tiedämme jo nyt tai että silloin kun tästä äänestettiin, että tämä vaikutus näkyy jo kiinteistöalalla. Esimerkiksi Valensian, Valensiassa asuntojen myynti on laskenut ja se edelleenkin laskee tällä hetkellä ja hidastuu. Sitten on ju, tämä on juuri tärkeä kysymys, koska monet asunnot ovat brittien omistamia Tämä on tällaista asuntoturismia tavallaan, ja he ovat ostaneet toisen asunnon tai vuokraavat tietyksi ajaksi, sitten vuokraavat muille. Ja mitä tulee sitten Britteihin, joita on paljon Espanjassa, erityisesti Valensian alueella, niin tämä kielteinen taloudellinen tilanne kyllä varmasti tulee vaikuttamaan tämän väestöryhmän ostovoimaan. Mitä tulee sitten turismiin tai matkailuun, yhdistynyt kuningaskunta, tai hiukan ylittää puheenvuoron puheaikani, tämä on kaikkein tärkein alue meille. Sitten kielteinen tilanne sama tapahtuisi, jos vaan ne syntyy, neuvottelun jälkeen syntyy uusia hallinnollisia kontrolleja, esimerkiksi tulli, tulli prosessit ja niin edelleen, tämä tulee, on niin lisäistänä. Sitten, miten tämä vaikuttaa sitten eh, lentoyhtiöihin, matkailuyrityksiin ja kaikkiin muihin toimijoihin, jotka tuovat lisää arvoa matkailussa. Emme puhu pelkästään, miten tämä vaikuttaa joihinkin yritykseen, vaan ihan yleisellä tasolla. Sitten mitä tulee vielä Valensian autonomiseen alueeseen, yhdistyneessä kuningaskunta, kuningas tulee eniten turisteja ja tässä onkin esimerkki siitä, mitä tapahtuu juuri kiinteistömarkkinoilla kysyntä on laskenut lokakuusta, brittikysyntä on laskenut. Ja jos verrataan tätä vuoden jälkeiseen tilanteeseen, meillähän on tässä tilastotietoja, niin tulos on aika hälyttävä. Lähes 31 prosentilla kauppa on laskenut. Sitten terveyskysymys on myös strateginen kysymys, kun ajatellaan tällaista asuntoa, matkailua tavallaan, ja huolestuttaa sekin, miten tämä voi vaikuttaa lento, lentojen määrään. Alikentässä on 13 no, miljoonaa matkustajaa vuodessa, mutta monet toista tulevat Isosta-Britanniasta. Ja kun ajatellaan viime vuosien kehitystä, niin on voitu nähdä, että määrät ovat laskeneet. Sitten on vielä muutamia esimerkkejä. Andalusia esimerkiksi Sieltä on myös tuotua. Andalusian hallinto on arvioinut, että lyhyellä aikavälillä vaikutus tulee olemaan noin 1 prosenttia heidän PKTstaan. Ja Brexit-vaikutukset sitten laajenevat vielä enemmän seuraavina vuosina. Sitten Andalusian tapauksessa vielä pitää käsitellä Gibraltarin kysymystä myös. Sillä on erityinen asema myös Brexit-neuvotteluiden yhteydessä yhteydessä sitten tässä Flandrista olemme saaneet panoksen. Sieltä tulee myös paljon matkailijoita ja on voitu nähdä tällä hetkellä matkailijoiden virta Flanderiin on laskenut 1,4 prosentilla. Toivottavasti pää tähän. Ja sitten vielä lopuksi meillä on tiettyjä suosituksia, joita haluaisimme esittää teille. Ensinnäkin ei pitäisi ajata, pyrkiä kovaan Brexitin, tai eikä pyrkiä myöskään pehmeään, vaan sellaiseen Brexitin, joka ottaisi mahdollisimman hyvin huomioon kansalaiset, koska hehän tulevat kärsimään näistä, tai kärsimään näistä vaikutuksista. Brexit pitäisi nähdä tällaisena kansalaisystävällisenä asiana. Sitten alueiden komitea ja alueelliset hallitukset kansallisten hallitusten kautta osallistuvat näihin neuvotteluihin tavallaan. Neuvottelut liittyvät usein yksinomaisiin toimivaltuuksiin. Alueethan eivät oikeastaan sitten tähän liity. Sitten pitäisi ennakoida erityisiä toimenpiteitä, jotta voitaisiin välttää näitä kielteisiä vaikutuksia. Kun ajatellaan seuraavaa rahoituskautta ja kun keskustellaan kohesio rahoituksen vähe- leikkauksista, joita mahdollisesti tulee, niin pitäisi pohtia myös sitä, miten voidaan lieventää mahdollisia kielteisiä vaikutuksia alueellisella tasolla. Sitten vielä lopuksi tervekysymykset, sosiaaliturvamaksut ja niin edelleen. Sitten estet, minkä, minkälaiset tahansa esteet, tullimaksut, hallinnolliset estot, byrokraattiset esteet tai haitat, ne jotka vaikuttavat tutkimusta tai kaupankäyntiä, niin pitäisi pyrkiä niitä mahdollisuuksia rajoissa välttämään. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Nyt matkustamme Valensiasta Skotlantiin ja annan äh, Malcolm Ruffheadille puheenvuoron. Skotlannista, olkaa hyvä. Uh, my name is Malcolm Ruffhead. Olen Malcolm Roughhead, olen um, Civil Executive Officeista, virastosta Skotlannista. Ja meidän äh, työnkuvaamme kuuluu tapahtumien, urheilu, äh, tapahtumien ja muiden järjestäminen ja turismi vaikuttaa Skotlannin talouteen aivan äh, erittäin tärkeällä tavalla. Se on yksi kaikkein suurimpia kasvusektoreita, mitä tulee turismin arvoon. Se vaikuttaa aivan avaintekijänä talouteen vuosien 2008-2014 välillä turismin arvo Skotlannissa nousi 42 prosentilla ja turismityöllisyys vuoteen 2015 mennessä nousi 11 prosentilla. Jos tarkastelemme turismin työllistämiä ihmisiä, tämä on kaikkein suurin kasvu sen jälkeen, kun työllisyyskyselyn tekeminen aloitettiin. Skotlanti on saanut noin 14 miljoonaa yön yli viipyvää matkailijaa. Ja tähän voidaan 142 miljoonaa päivämatkaa eh, lisätä eh, ja neljä, yli 4 miljoonaa puntaa tuloina, jos tätä katsotaan eh, suhteellisen, verrataan suhteellisen arvoon, koska taloudessa tämän vastaan on 11 miljoonaa puntaa. Me luotamme matkailuun ja matkailun kasvuun. Skotlannissa ja muuallakin Isossa Britanniassa ja aivan selvästikin kaikki negatiiviset seuraamukset Brexitistä vaikuttaisivat hyvin kielteisellä tavalla talouteen Skotlannissa. Euroopan unioni ja vierailijat Euroopan unionista ovat erittäin tärkeitä meille. 55 prosenttia kaikista kansainvälisistä matkailijoista Skotlannissa tulee Euroopan unionin jäsenmaista. Tämä perustuu kolmen vuoden keskiarvoon vuosina 14-16, kun tarkasteltiin eurooppalaisia vierailijoita ja muita kansainvälisiä vierailijoita Skotlannissa neli, yli neljä miljoonaa matkaa vuosittain. Skotlannia tehdään Euroopasta ja noin 700 miljoonaa puntaa nämä matkailijat käyttävät vuosittain. Yli puolet tulee Saksasta, Ranskasta ja Alankomaista ja he tekevät monia toistuvia vierailuja Skotlantiin. 25-44-vuotiaat ovat kaikkein suurin matkailijaryhmä, joka on kasvanut hyvin suuresti. Eh, hyvin suuresti kasvoi myöskin 44-55-vuotiaiden eh, keskuudessa viime vuosikymmenenä. Tämä vaikuttaa siis eh, hyvin suuresti Skotlannin talouteen. Visit Scotland jakaa parhaita käytänteitä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa sosiaalisen turismin, mm, esteettömän turismin ja parhaiden markkinakäytänteiden osalta, mitä tulee yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Ne ovat aivan osa meidän organisaatiomme DNAta ja tämä ei tule muuttamaan viimeisen neljän vuoden aikana strategisia kumppanuuksia Euroopassa on tehty. Ne ovat olleet erittäin hyödyllisiä, kun me olemme pyrkineet sopeutumaan ja etenemään. Brexit äh, herättää tärkeitä kysymyksiä liittyen äh, tulevaisuuteen taloudessa ja turismiin erityisesti. Meillä on hyvin, hyvin paljon esimerkkejä, joita aikaisemmat puhujat ovat antaneet, joten en nyt tule toistamaan kaikkea, mitä he ovat sanoneet, mutta kun tarkastelemme brittiläistä matkailualan ähm, tiedustelua. Siellä 75 prosenttia henkilöstö totesi, että olettavat kansanäänestyksen no-, nostavan matkailukuluja. Tämä johtuu punnan arvon laskusta ja muutoksesta Euroopan unionin kansalaisten oleskelussa ja työteossa Britanniassa. Kun tarkastelemme ravintola- ja majoitussektoria. Äh, se ei ollut koskaan yhtä tärkeä Skotlannin yhteiskunnalle ja taloudelle kuin nykyisin. Ja vuonna 2016 muutoksia tapahtui kansanäänestyksen jälkeen. Punnan hinnan lasku kasvatti kysyttävää kysyntää, mutta me emme voi kasvattaa äm, strategiaamme tälle pohjalle taloudellisesti mitään äh, todellisia merkkejä Skotlannin houkuttelevuuden laskusta Brexit-äänestyksen jälkeen ei ole ollut Euroopan alueella. Tämä johtuu siitä, että olemme tehneet hyvin paljon työtä voidaksemme vakuuttaa matkailijat siitä, että he, heidät otetaan hyvin Skotlannissa vastaan. Me emme kuitenkaan voi tuudittautua tähän turvallisuuteen ja luottaa vain siihen. Meidän täytyy varmistaa se, että eurooppalaisille matkailijoille on yhä helppo päästä Skotlantiin ja poistaa kaikki lisä esteet, viisumia tai muita esteitä tulee välttää. Tästä pääsemme työvoimavapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. Tätähän käsiteltiinkin jo. Tämä on Skotlannin majoitus- ja turismisektorille kaikkein suurimpia huoleja. Sillä on nyt jo työvoimapulaa, jotta, voisi, jotta se voisi kattaa turismin kysynnän kasvun tarpeet Skotlannissa. Kun tarkastelemme äm, kasvupotentiaaliamme, henkilökunta on avainasemassa. Meillä on yli 56 000 äm, Euroopan unionin kansalaista pelkästään hotellisektorilla 140 000 ravintolasektorilla sektorilla ja 10 000 catering töissä. 40 prosenttia näiden sektoreiden työntekijöistä Skotlannissa on Euroopan unionista. Meillä on 290 000 Euroopan unionin kansalaiset, jotka asuvat Skotlannissa, eli 4,1 prosenttia väestöstä. Minunkin alueellani meillä on 23 maasta työntekijöitä, ei jokainen tuo oman pätevyyspakettinsa ja hyödyttää Skotlannin turismia. On siis aivan tär- ehdottoman tärkeää, että me menetä näitä eurooppalaisia työntekijöitä. Sidosryhmät, kuten mekin, lobbaavat hallituksia. Siellä majoitus- ja turismisektori on edustettuna neuvottelussa, jotka koskevat Euroopan unionin ja Britannian eroa yhteisvetona. Me tulemme jatkamaan yhteistyötä. Ähm, Skotlannissa tukiaksemme matkailua Euroopan unionista. Me toivomme, että pystymme ajan myötä vastaamaan rakentavalla tavalla globaaleihin haasteisiin. Ajattelemme tässä tuhkapilvejä tai lamatilanteita. Ja me teemme töitä ympäri Euroopan unionin turismikontekstissa. Kaikki kohteet ovat samanlaisessa haastavassa tilanteessa kuluttajien tarpeet muuttuvat ja täytyy sopeutua digitaaliteknologian kehitykseen ja kaiken kaikkiaan varmistaa se, että me emme ole vain kilpailukykyisiä, vaan myöskin kestävällä tavalla toimivia. Euro- Meillä on Euroopassa kumppaneita, joiden kanssa teemme työtä, jotta voisimme nämä haasteet kohdata ja me vaihdamme yhä parhaita käytänteitä niin, että kaikki Euroopassa ympäri Euroopan pystyvät palvelemaan tämän alan tulevaisuuden tarpeita. Kiitoksia. And, uh... Kiitoksia kovasti. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä Brexitin jälkeenkin. Visit Scotland on yksi aktiivisimmista toimijoista Euroopan matkailun alalla. Me tarvitsemme kyllä teitä Brexitin jälkeenkin toivottavasti. Yhteistyömme siis jatkuu sitten seuraava puhuja, professori Nigel Mokan, joka johtaa Swansin yliopiston liiketoiminnasta Kiitos, ilolla tulin puhumaan tänne tänään. Ehkäpä yksi eduista puhua viimeisenä on se, että varmaankin näette, että on samankaltaisuutta siinä, mitä minä puhun verrattuna muihin neljään puhujaan. Haluaisin seuraavan diakuvan sinne ja aloitan painottamalla se, mitä muutkin panelistit sanoivat – Matkailuala on yrittäjyyden ja sosiaalisen osallistamisen kestävän kehityksen moottori. toimialat ovat eu ja uk kovin liittyneet toisiinsa. Nyt käytti tilastotietoja läpi varmaankaan, kun on nyt on jo aika paljon kuultu siitä, että mikä keskinäisriippuvuus talouksilla on. Ehkäpä muutama avainasia. 80 UK on tärkeimmistä markkinoista ovat eurooppalaisia ja 50 prosenttia menoista. Selvä kuva sitten, kun tarkastellaan, mihin UK on asukkaat matkustavat. Siitäkin on kuultu näistä kokonaisluvuista yksityiskohtia jo. Mutta ollaan jo sellaisessa vaiheessa, että maat kuten Kreikka, Espanja, Kypros ilmaisevat huolia siitä, että tulee vähemmän UK-matkailijoita pitkällä aikavälillä. Tietysti yksi tärkeimmistä syistä tähän keskinäisriippuvuuden tasoon on yhtenäismarkkinat. Ja seuraava kuva. Ottaisin esille sitä, mitä muutkin panelistit jo, niin matkailuala on hyvin merkittävä UK-taloudessa sen arvoa on Ukon taloudelle enemmän kuin ehkä voisi sanoa aktiivisemmat, jos ajatellaan poliittista loppausta, niin maatalous ja autoteollisuus. Ja yksi erityinen haaste, ehkäpä Walesin yhteydessä, mutta UK on yhteydessä laajemminkin, on painottaa, että miten kovin tärkeä matkailu ja vierailutalous laajemmin on taloudelle. No seuraava kuva. Matkailuala pärjää hyvin tällä hetkellä ukossa. Toistaakseni se, mitä Malcolm sanoi, niin on keskeistä, että emme rakenna tulevaisuutta lyhyen aikavälin tekijän varaan, että hyödymme vaihtokurssista. Että se on heikentynyt tällä hetkellä. On hyvin oleellista, että ala kukoistaa Brexitin jälkeen UKon näkökulmasta ja että virkistys- ja liikematkailijat voivat edelleen matkustaa vapaasti ja hyötyä nykyisistä eduista. Ehkäpä sitten jos seuraava kuva, niin mielikuva, niin ehkä tässä esityksessä näen Brexitin jäävuorena kovasti. Jotkut vaikutukset ovat näkyvissä. Itse asiassa olen sitä mieltä, että useimmat sen seuraukset ovat ennakoimattomia. Ja ehkä tällä hetkellä ne ovat näkymättömissä monille tärkeille sidosryhmille. Seuraava kuva. Luulenpa, että jotakin tärkeitä haasteita voidaan tässä painottaa. Ne liittyvät kovasti siihen, että säilytetään status quo taso miten itse asiassa käsitellään mahdollisia muutoksia kahden, kahden välisiin järjestelyihin jäsenvaltioiden välillä. Miten hoidetaan asiat, jotka liittyvät siihen, että miten nämä APD-kustannukset vähentävät ukeu e matkailijoita Jos ajatellaan toimialan haasteita, ja varmaan kaikilta paneelin jäseniltä tämä tuli esiin. Minä olen akateemisen ehkä heistä, niin itse asiassa en edusta toimialajärjestöä sinänsä. Jos tarkastellaan mitä tutkimuksesta tutkimus sanoo, niin on aika sekava kuva tällä hetkellä. Jotkut sidosryhmät uskovat, että Brexit vaikuttaa jo nyt negatiivisesti UK-maineeseen. Tämä perustuu kyselytutkimuksiin sidosryhmiltä London Travel Market-messuilla. Eh, Sitä seuraava kuva, jos otetaan, niin siitä näkee, että potentiaalisimmat matkailijat ajattelevat, että ei näin välttämättä ole. Riippuu siitä, keneltä kysytään ja mihin äh, tutkimus perustuu. Jos kysytään muilta kuin EU, eu asuvilta, niin UK on aika houkutteleva edelleen. Mutta emme tiedä, että missä määrin siihen on vaikuttanut vaihtokurssi tässä vaiheessa. Seuraava kuva. luulenpa, että on useita osa-alueita, joihin erityisesti täytyy keskittyä. On jo niin, että UK-matkailijat maksavat lomistaan Euroopassa enemmän. Ja miten hoidamme asioita, kuten että takaamme matkustamisen ajan, miten hoidetaan ilmailutoimialaa. En voi vahvemmin painottaa, että olisi katastrofaalista, jos ei päästä sopimukseen ilmaliikenteestä, koska ei ole VTO-sääntöjä, joihin turvautua. Kuluttajaoikeudet, miten ne hoidetaan, on tärkeää, että ne säilytetään, kun halutaan äh, kansalaisystävällistä Brexitia hoitaa ja miten ollaan kilpailukykyisiä – matkakohteena Euroopassa, kun äh, otetaan huomioon se, että näitä pakettimatkoja myydään kautta EUn. Täytyy todellakin painottaa liikkuvuuteen liittyviä haasteita ja matkailu- ja horakaalan ihmisiin liittyviä haasteita. Jos ajatellaan EU-kansalaisten määrää, jotka jotka matkailu- ja horeka-alalla työskentelevät, niin on äh, tarkkailukoa vaikea saada, mutta yhden arvion mukaan se, että EU-kansalaisten määrä on lisääntynyt melkein 25 prosentilla vuoden 2011 ja 2016 välillä. Ja tulee huomattavia ongelmia, jos emme voi taata, että nämä henkilöt voivat jatkaa status quo mukaisesti työehdoissaan. Seuraava kuva. Toinen tärkeä haaste tietysti liittyy rahoitukseen. Walesin näkökulmasta tällä hetkellä Wales saa huomattavan määrän EU-varoja. Miten hoidamme markkinointihaasteet, tuotekehityshaasteet, joihin on aiemmin saatu rahoitusta EU-sta, niin miten se käy tulevaisuudessa? Paikallishallintojen matkailupudjetit jo vähenevät ja sirpaloituvat, joten haaste on, on suuri. No seuraava kuva. Wales on mielenkiintoinen tapaus Brexit-keskustelussa. Sen asema kansainvälisenä matkakohteena on huomattavasti parantunut viime aikoina, mutta jos olemme edelleen kasvaa matkakohteena, niin kasvun täytyy tulla kansainvälisiltä markkinoilta. Ne vastaavat 10 10 prosentista matkoja, mutta 20 prosenttia rahan käytöstä. Eli suuri haaste meille Brexit-yhteydessä. No seuraava kuva. Sitten lopuksi, jos ajatellaan pääviestejä esityksestä, niin mitä neuvotteluista tarvitaan? No varmasti emme halua kovaa Brexittiä. Tarvitsemme Brexitin, josta saadaan Euroopan laajuinen kukoistava matkailuala – ja että varmistetaan, että liike- ja virkistysmatkailijat voivat edelleen matkustaa vapaasti ja hyötyä nykyisistä ehdoista, eduista. Kiitos. Thank you so much, Mr. Morgan. Paljon kiitoksia. Nigel Morgan, paljon kiitoksia. Meillä ei nyt ole hirveän paljon aikaa, mutta luonnollisesti haluaisimme avata keskustelun ja pyytää kollega käyttämään puheenvuoroja. Olkaa hyvä ensin Isabella de Monte. Ja paljon kiitoksia hyvät kollegat ja ennen kaikkea kiitoksia vieraillemme näistä erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroista ja kiitoksia Isonille myöskin siitä, että hän tämän turismialoitteen on tehnyt. Minulla on erityisesti tämä ala sydäntäni lähellä. Meidän valiokuntammehan on myöskin turismia käsittelevä valiokunta. Sitä ei voida erottaa. Kun me ajattelemme ilmailua vuoteen 2050 mennessä, meillä tulee olemaan aivan erilainen matkustajatilanne, joten meidän täytyy myöskin varmistaa se, että yhteydet toimivat, jotta voimme tukea turismia. Tiedämme, että yritykset ovat sijaintajaan jo siirtäneet, mutta mutta konkreettiset vaikutukset turismiin, tämä on jotakin, mikä siirtyy ähm, hintoihin. Meillä on olemassa asiaa tarkastelevia tutkimuksia ja tiedätte, että ähm, erityisesti kun ajattelemme kaukaisempia alueita Euroopassa, yhteydet ovat hyvin tärkeässä roolissa. Ähm, jos ajattelemme Lontoota, se on aivan selkeästikin erittäin tärkeä matkailukohde, yli 20 miljoonaa matkailijaa osittain. Ja on aivan totta, että Eurooppa on hyvin tärkeä, mutta on myöskin mahdollista, että matkailu Britanniaan tulee kasvamaan. Tämä liittyy aivan läheisesti siihen, mitä me olemme menneisyydessä, siihen työhön, mitä me olemme menneisyydessä tehneet esimerkiksi ähm, ähm, lentokenttiä ja viisumeita koskien. Meidän täytyy tarkastella taloudellista toimintaa myöskin tästä näkökulmasta. Äh, sitten jos tarkastelemme turismia, tässä äh, puhuttiin äh, turvallisuudesta. Nykyisin näiden lisäksi myöskin ähm, terveydenhuoltopalvelut ovat asia, jota matkailijat tarkastelevat, kun valitsevat kohdettaan, joten meidän täytyy ottaa tämäkin huomioon siinä direktiivissä, joka vakuutussuojaa käsittelee. Ja täällä mainittiin myöskin jotakin, mikä koskee erästä tabua, nimittäin Gibraltaria. Kun me puhumme Gibraltarista, me puhumme Äh, sen luovuttamisesta. Brexitin yhteydessä ollaan puhuttu tähän mennessä Irlannin tilanteesta, mutta Gibraltarin tilanteesta ei vielä ole keskusteltu. Ja mielestäni tämä on virhe. Meillä on hyvin paljon äm, asioita neuvostossa käynnissä tämän teeman ympärillä, Gibraltarin ympärillä, vaikka sitä ei haluta käsitellä. Uskoin, että Tämä on jotakin, mikä liittyy myöskin ajan myötä työntekijöiden oikeuksiin, sillä meillä on tuhansia työntekijöitä, äh, jotka ovat äh, tehneet töitä Gibraltarilla, mutta eivät tulevaisuudessa mahdollisesti näin pystyisi tekemään. Meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä äh, tilanteita parlamentin jäsenenä. Meidän täytyy ottaa huomioon nämäkin ongelmat. Siitä huolimatta, että kritiikkiä on olemassa sillä ongelma tästä saattaa tulla. Kiitoksia. Thank you, Isabel. Kiitoksia Isabel. Seuraavaksi edustaja Taylor. Thanks very much. And... Kiitoksia. Kiitän vieraita heidän puheenvuoroistaan. Minulla on oikeastaan vain yksi peruskysymys. Ehkä sen voisin esittää Mark Chancellorille Aptasta. Te puhuitte ihan lyhyesti mutta varsin synkästi minkälainen vaikutus syntyy ilmailualan ja avoin ilmatila. Sopimus on vähän niin kuin hulutta, mutta voisitteko hiukan tarkemmin selittää, miten te näette nämä neuvottelut, minkälaisia mahdollisuuksia on sille, että brittituristit ja EU-turistit tietysti myös Britannian suuntaan. Miten heihin mahdollisesti vaikuttaa häiriöt tai keskeytykset koskien avoin ilmatilaa sopimusta? Uh, Anteeksi, otamme kaikki kysymykset ja lausunnot ensin ja sitten Vastaukset tulevat tähän kierroksen lopussa. Seuraavaksi Markus Piiper, olkaa hyvä. Kiitos, voin kysyä lyhyesti. Ilmeisestikin elämme täällä paratiisissa, kun näen, että mitä kaikkea menetätte, Open Skies, matkapaketit, direktiivit menetätte, lippujen ostamiset, eh, sairausvakuutuskortti, ei viisumia, verkkovierailut, kuluttajan oikeudet. Hienoa täällä on EU:ssa. Todellakin hienoa työ, työtä, hienoa asioiden hoitamista. Jos ajatellaan tätä pientä työvoimaa, joka gastronomiassa on, mutta jos ajatellaan nyt sitten kun sanoitte, että haluatte pysyä neutraalissa Brexit-keskustelussa. Miksi ette ole avoimesti olleet Rumenin puolesta. Te kuvaatte meille kaikki edut ja sanotte, että olette Brexit-keskustelussa puolueeton, että olette osavastuussa siitä, että mikä kirpeä keitto meidän täytyy nyt lusikoida yhdessä. Tämä, tämä kyllä minua vähän harmitti. No sitten budjettikohtana matkailu. Minä en usko siihen. Meillä on ulkorajat turvattavana, meillä on Erasmus tuettavana, infrastruktuuri, tutkimus, kehitysapu, näitä uusia haasteita kaikkia. Nyt halutaan budjettikohda matkailulle. Se pitää jättää kohesion varaan. Sillä on painoarvo siellä, mutta ei uutta budjettikohtaa matkailulle. Pelkään, että ei se tule olemaan mukana, kun keskustellaan tulevaisuuden painopisteistä. Pyydän sitten toiseksi, että kaikki seuraryhmät, jotka ovat puhuneet täällä, niin vaikuttakaa nyt brittihallitukseen siinä, että saamme sisämarkkinaläheisen maalin niin lähellä sisämarkkinoita kuin mahdollista. Ja tässä Iso-Britanniassa, mutta myös meillä, on kotitöitä tehtävänä neuvottelijoiden johtajalle. Uh, next one is Jill Evans. Seuraavaksi Jill Evans. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia kiinnostavista, vaikkakin aika masentavista esityksistä. Tietenkin ei mikään yllätys, koska mehän tunnemme jo monia ongelmia, joita edessä on, jos EU-sta tosiaan lähdetään. Aivan erityisesti kiinnosti kuulla alueiden komitean kehityksestä ja tämä alueellinen intertyöryhmä, joka auttaa alueita sopeutumaan ja haluaisin tästä kuulla hiukan enemmän, vaikka nyt ei tänään, niin jonain jossain muussa yhteydessä. Minä itse edustan Walesia ja yksi asia, josta olemme kovasti ylpeitä, on, että ihmiset otetaan todella lämpimästi vastaan. Ja nyt kuulimme, että Skotlannissa ei tämä ole tavallaan vaikuttanut ollenkaan matkailuun. Ihmiset todellakin mielelläni käyvät, eivätkä ole ollenkaan kääntäneet selkänsä ja haluaisin kuulla, onko sama tilanne muuallakin iso britanniassa Me kuulimme, oliko se nyt Lontoosta tai koko isosta Britanniasta, että itse asiassa matkailijoiden määrä oli lisääntynyt viime vuonna – Liittyykö tämä nyt enemmän siihen mahdollisuuden, että ihmiset haluavat vierailla ennen kuin Brexit tapahtuu, vai onko tämä merkki onnistumisesta ajatellen tulevaisuuttakin? Mutta niin kuin yleensäkin Brexit-neuvottelussa on monia kysymyksiä, joihin ei tässä vaiheessa voida vastata, mutta on kuitenkin myönteistä, että tällainen tilaisuus tänään järjestettiin. Next one is Mr. Werner Kuhn. Seuraavaksi Werner Kuhn. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös panelisteille. Aika selkeän kuvan esititte nykytilanteesta matkailualalta Mantereella, mutta erityisesti myös Brittisaarilla, Brittein saarilla. Kun EU laajeni ja Unkari, Puola, Slovakia ja valtia. Baltian maat, Romania ja Bulgaria tulevat jäseniksi, niin sitten Iso-Britanniahan otti käyttöön omalta osaltaan työvoiman vapaan liikkuvuuden. Muut eivät, kun on samat ongelmat työ, omilla työmarkkinoillaan seitsemän vuottahan Saksa laajentumisen jälkeen ei ole toteuttanut vapaata liikkuvuutta. Se tarkoittaa, että monet työntekijät EUsta ovat Iso-Britannian markkinoilla, palvelumarkkinoilla myös. Tästä on kuultu yli 200 000 Skotlannissa Walesissa. Siinä alkaa jo vakavasti miettiä, että mitä juuri tällä alalla EUssa, miten tämä asia hoidetaan tulevaisuudessa. Neuvotellaan sitä, että kun ajatellaan kansalaisten oikeuksia EUssa, Brite, Brit, UK ja sitten toisaalta UK kansalaisten edut EU-ssa. No mutta miten se toimii tulevaisuudessa? Toimiiko se? Saavutettavuus, viisumivapaus, Schengenhän, Schengenissähän Iso-Britannia on ollenkaan niin mukana kuin muut maat, mutta tietty vapaa liikkuvuus oli ja myöskin nämä halpojen hintojen liikenteen harjoittajat pystyvät hyötymään, mutta matkailualalla on rakenteellisesti heikkoilla alueilla merkittävä rooli. Oliko se sitten Skotlannista, Cornwallista, Walesista, mainitsitte sen aiemmin. Tässä minua huolestuttaa nämä enemmän kuin suuri Lontoa, kun lukee lehtiä Saksassa, niin melkein kun kuningasperhe olisi meillä kylässä, kun kolmas lapsi tulee maailmaan. Se ei ole ongelma. Mutta kun ajatellaan eurooppalaisia rakennerahastoja, niin nämä suhteellisen heikot alueet taloudellisesti saavat tukea matkailualalle. Ja miten tämä sitten voidaan tasata, kompensoida tulevaisuudessa, kun muistetaan, miten UKIP ja muut aloitteen tekijät Brexitissä sitten sitten ajoivat ympäriinsä suuria julisteiden kanssa 250 miljoonaa, tietysti puntaa, euroa nyt ei mainittaisikaan. Tuhlataan joka viikko, joka, joka viikko Brysselissä, että mieluummin NHS on se. Pidätkö miettiä, miten tämä sitten tulevaisuudessa toimii. Hyvin tarkasti seuraamme, miten asiat suivat Britanniassa myöskin neuvottelut EUn kanssa sitten mahdollisesta väliaikaisesta sopimuksesta tai uudesta kansanäänestyksestä ehkä. Jää nähtäväksi. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Meillä ei ole enempää kysymyksiä jäseniltä. Nyt voisin antaa teille puheenvuoron. Kuka haluaa vastata? Olkaa hyvä. Tom, haluatko aloittaa? I think I would just... Ehkäpä tässä vain tuista näisiin aiheisiin liittyen, kun Mark Tansallehan taisivat suurin osa näistä kysymyksistä olla suunnattuja. Kun tarkastelemme näitä eurooppalaisen yksityisen sektorin toimijoita, me olemme hyvin, hyvin huolissamme tästä ja Brexitin vaikutuksesta koko Eurooppaan, ei vain Britannian. Kiitoksia. Uh, thank you. Um, Kiitos. Um, Haluan vastata tässä muutamaan kysymykseen eh, tarkemmin liittyen riskeihin, joita niissä äm, piilee. Olen vakuuttunut siitä, että voimme Euroopan unionin ja Britannian väliset lennot säilyttää kysellään, mutta tämä vaatii sitä, että meillä on sopimus, meillä voisi periaatteessa olla kahdenvälinen sopimus ilmailun alalta eri jäsenmaiden kanssa, mutta Yhdistynyt kuningaskunta on todennut, että näin ei todellakaan tehdä edes varasuunnitelmana, sillä jos siitä puhuttaisiin, ihmiset ryhtyisivät harkitsemaan niitä vaihtoehtoja. Eli teknisesti ennen kuin meillä on sopimuksia, emme näitä lentoja voi tehdä, emme voi lentää. Mitä sitten tulee neutraalisuuteen? kun teimme analyysin siitä, kuinka pahasti tämä vaikuttaisi turismiin, kävi esiin, että äm, ihmiset matkailun kannalta näkivät vain kielteisiä seuraamuksia Brexitistä. Voidaan sanoa, että tämä on ehkä hieman epämääräistä, mutta jos ihmisille kerrotaan, kuinka äänestää aiheuttaa vastakkaisen yhtä vahvan reaktion äm, heissä. Ja jos ihmiselle taas kertoo, kuinka jokin asia vaikuttaa heidän elämäänsä, he tekevät päätöksen itse. Ja jos meillä nyt tulee koskaan enää olemaan lisää kansanäänestyksiä yritysmaailman, täytyy ottaa huomioon se, että jos aivan liian vahvasti argumentoi jonkin vaihtoehdon puolesta, suututtaa osan asiakkaista. Ja melkoisen monet sidosryhmät olivat melkoisen kriittisiä tässä yhteydessä, mutta me kyllä tarkastelemme myöskin tätä negatiivista vaihtoehtoa. Kiitoksia. Haluaisin vastata kahteen kysymykseen. Roveden Montelta tuli kysymys Kipra, koskien Gibraltaria. Gibraltar ei ole mikään tabu, siihen liittyy erityisasema. Se on erityisasema, mitä tulee sitten työntekijöihin, jotka te mainitsitte. Se on noin 13 000 räätylyttävää työntekijää. Tämä ei kuulu tähän valiokuntaan. Pitä, sitä pitää käsitellä vaikka äh, lähetettyjen työntekijöiden yhteydessä tai muuta, mutta tämä ei ole mikään tabu, tästä ne, neuvotellaan ja julkisesti Sen voin tässä sanoa Brexitistä, anteeksi Gibraltarista. Sitten Rova Evansin kysymys siitä, miten tämä alueiden välinen työry, Brexit-työryhmä toimii alueiden komiteassa. Se perustettiin ihan muutama viikko sitten, kolme-neljä viikkoa sitten vasta. On kolme eri teemaa. Tiedonvaihto mahdollisista Brexitin vaikutuksista. Sitten toinen joka on myös hyvin merkittävä osa työtä. Pitäisi identifioida sellaiset alueet, joihin tämä aivan erityisesti koskee tai saattaa käydä niin Brexitin jälkeen ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä, millä tavalla voidaan lieventää kielteisiä vaikutuksia. kolmas, joka liittyy tulevaisuuteen jo, alueet, joiden kanssa jo käydään yhteistyötä kehitettäisiin ajatuksia ja pohdittaisiin, miten voidaan jatkaa tätä yhteistyötä vielä jatkossa. Tämä äh, yhteisryhmä äh, sitä johtaa ranskalainen edustaja herra Kosteri, on kaksi varapuheenjohtajaa. Yksi tulee Alakomaista ja toinen Irlannista. Seuraava kokous pidetään, tai ne kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa, ehkä hiukan enemmänkin. Kiitos. Thank you very much. I, I don't think there's a, a lot. Kiitos. Ei ole paljon lisättävää. Kun me alalla alamme tutkia vaikutuksia, niin on tärkeää, että äh, tutkimme myös niitä tuntemattomia asioita, joita me tunne tällä hetkellä. Ja yritämme huolehtia siitä, että ei tule ennakoimattomia seurauksia hyvä esimerkki, joku mainitsikin. Vakuutus, sairausvakuutus, autovakuutus myöskin tulee vaikutuksia jakeluketjun läpi ja täytyy varmistaa, että voidaan hyvin käytännöllisellä tavalla hoitaa niitä ongelmia. Nigel? Nigel. So to pick up. Kiitoksia. Vastaan nyt tiettyihin kysymyksiin. Minun tietääkseni Meillä ei ole tutkimuksia äh, siitä, kuinka tämä vaikuttaisi ähm, halpalentoyhtiöihin. Me tarvitsemme todennäköisesti paljon enemmän tietoa ja tutkimusta tällä alalla. Todellista puutetta on ei vain selkeydestä hallinnon puolelta, hallituksen puolelta, vaan myöskin meillä on puutetta tutkimuksista, jotka tarkastelisivat Brexitin vaikutuksia turismiin laajemmin ottaen. Sitten vaikutus vastaanottoon. Tämä on hyvin vaikea kysymys vastata, sillä yksinkertaisesti meillä ei ole tällaista tutkimusta olemassa. Melko monet tiedot ovat anekdootinamaisia ähm, matkailumessuilta. Tällä hetkellä ei vaikuta olevan Brexitin vaikutuksia vastaanottoon Britannia pidetään yhä hyvänä vastaanottavana matkailukohteena, mutta me tarvitsemme todennäköisesti lisää tietoa tästä. Sitten jos mennään Lontooseen, tämä on todella mielenkiintoinen kysymys. Ainakin meidän Walesin näkökulmasta, ja uskon, että Malcolm sanoi siis kottien näkökulmasta samaa, on valtava haaste alueille ja maille yhdistyneessä kuningaskunnassa – houkutella turisteja Lontoosta. Lonto on kasvattanut markkinaosuuttaan jatkuvasti. En ole sitä mieltä, että tämä on välttämättä uusi asia. Tämä on jotakin, mikä on ollut käynnissä jonkin aikaa. Ja en todellakaan tiedä, jatkuuko tämä, mutta sanoisin, että minun viestini on se, että tarvitsemme selkeyttä operatiivisiin kysymyksiin ja kaikkia näitä seikkoja, joita kollegat perään kuuluttivat, mutta me tarvitsemme myöskin lisää tietoa, konkreettisia tutkimuksia aivan avainkysymysten vaikutuksista. Juu. Kiitoksia Nigel. Ja lopultakin haluaisin kysyä meiltä, kollegoiltamme ja Germinalta myös, Voisimmeko tehdä jonkinlaisen yhteenvedon, sillä en pidä sellaisista valiokuntakokouksista, että meillä on pitkä keskustelu eikä minkäänlaista seurantaa, joten haluaisin jonkinlaisen ehdotuksen. Haluaisin yhdistää tässä näitä puheita ja kommentteja, joita saimme parlamentin jäseniltä ja olisi hyvä tämä yhteenveto lähettää päätöksen tekijöille, sillä tämähän on vain ähm, liikenne- ja turismivaliokunnasta, mutta olisi hyvä, että näillä mielipiteillä on, olisi enemmän näkyvyyttä. Haluaisin lähettää siis tämän yhteenvedon kaikille mepeille parlamentissa ja myöskin äh, brittihallitukselle ja virkamiehille tiedoksi täällä Brysselissä, jos nä- tämä olisi mahdollista tehdä tulevina päivinä tai viikkoina, sillä meillä oli tässä monia hyvin, hyvin tärkeitä kommentteja ja mielipiteitä. Hyvät kollegat, paljon kiitoksia. Kiitoksia vieraillemme. Toivottavasti Kaikki ovat tyytyväisiä. Minun täytyy nyt päättää valiokuntakokous tähän, joten kokouksemme päättyy ja tapaamme seuraavan kerran 14. päivä toukokuuta kello 15. Silloin on siis seuraava valiokuntakokous. Kiitoksia. Näkemiin.